kollegat, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä teille komission kiertotalouspaketti. Ehkä menen vielä enemmän yksityiskohtiin kuin mistä on puhuttu tähän mennessä. Olen täällä tänään, koska haluan vakuuttaa teidät siitä, että tämä on ma- paras mahdollinen paketti, jonka Eurooppa voi ehdottaa tässä nykyisessä taloustilanteessa. Mielenkiinnolla kuuntelin reaktioita tässä parlamentissa, kun ehdotukset esiteltiin toinen joulukuuta varapuheenjohtajat ne esittelivät. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, haluaisin kaksi yleistä huomiota tehdä. Ensimmäinen koskee tämän paketin kokonaismuotoa Alunperäinen jätehuoltopaketti vedettiin pois, koska sitä pidettiin liian kapea-alaisena. Uusi kiertotalouspaketti on huomattavasti laaja-alaisempi. Se puuttuu todellisiin huolenaiheisiin, muun muassa tuotteiden suunnitteluun ja kulutustottumusten muuttamiseen. Ja ennen kaikkea tavoitteena on ennaltaehkäistä jätettä. Se katsoo koko talousmallimme sykliä, ei pelkästään kulutuksen viimeisiä vaiheita. Se on tulosta laajamittaisesta kuulemisesta sekä komission sisäisesti sidosryhmien joukossa että Euroopan parlamentikin kanssa. Paketin panee täytäntöön koko komissio, eivät pelkästään muutamat pääosaston eli se ei ole pelkkä jätehuoltopaketti puettuna kiertotalouspaketin vaatteeseen. Se on laajemittainen agenda, johon kuuluu sekä pehmeitä että kovia toimenpiteitä. Ja se koskee kaikkia syklin osia ja kaikkien liittyy myös määräajat. Toinen, hu- toinen huomioni koskee kunnianhimon tasoa. Tiedän, ja varmasti tässä tuleekin täällä kysymyksiä, tiedän, että kunnianhimon tasosta on puhuttu ja aion teille osoittaa, missä kaikkialla kunnianhimotasoa on nostettu. Mutta ennen kuin siirryn tähän, haluaisin painottaa yhtä asiaa. Paketti, jota ehdotamme, tuo todellisia tuloksia todellisille ihmisille. Nämä ehdotukset tulevat toimimaan. Tämä on valtava, kiistämätön vahvuus. Juuri tätä on aito kunnianhimo, ei pelkät toiveet, jotka näyttävät hyvältä vain paperilla. Eli meillä on paketti nyt. Saimme sen juuri ennen joulua, joten katsotaanpa, mitä tässä paketissa on sisällä. Tiedän, että te tunnette tämän paketin yleiskontekstin jo. Talous, kiertotalouden paketti ei ole pelkästään ympäristön kannalta välttämätön, on myös taloudellisesti kannattavaa käyttää luonnonvaroja järkevämmällä tavalla. Kiertomalli on ainoa, joka on pitkällä aikavälillä järkevää eurooppalaisessa taloudessa ylipäänsä ja yksittäisissä yrityksissä erityisesti. Kysymys ei kuulu, haluammeko saada Euroopan kiertotalouden kasvutielle – kysymys kuuluu, miten me autamme yrityksiä, kansalaisia ja jäsenvaltioita pääsemään tähän tavoitteeseen, eikä pelkästään pääsemään siihen, vaan pääsemään siihen nopeasti. Me tarvitsemme kunnianhimoisen ja kattavan EU-puitteiston, jotta saamme pontta annettua kiertotaloudelle, jotta saamme nopeutettua siirtymää ja saamme sen todella toteutettua. Tämä puitteista määritellään toimintasuunnitelmassamme, joka kiinnitä huomiota juuri näihin alueihin, jo, joihin pitää, jolla pitää tehdä toimenpiteitä. Me ehdotamme sekä tuotteiden että materiaalien täyttä elinkaarta. Ehdotuksissa käsitellään sekä yritys, sekä tuotteiden suunnittelua että tuotantoprosesseja kuluttajien valistuneita valintoja ja kuluttamista sekä modernia jätehuoltoa. Ja lisäksi näitä prosesseja tuetaan rahoitusvälineillä ja varoilla. Suunnittelu on tässä keskeisellä osalla. Me haluamme sitoutua siihen, että tuotteita pystytään paremmin korjaamaan, päivittämään, purkamaan ja kierrättämään Tämän teemme ekosuunnittelupuitteistollamme. Me aiomme aloittaa ehdottamalla kriteerejä elektronisista näytöistä, sillä juuri tässä suunnittelun muutokset voivat tuoda huomattavia hyötyjä hyvin vähäisillä kustannuksilla. Tähän mennessä ei ole ollut moniakaan välineitä, jotka auttavat kansalaisia tekemään valistuneita valintoja. Meidän tutkin, tutkin, tutkimuksemme ovat osoittaneet, että kuluttajat tarvitsevat enemmän ja hyviä tietoja ja he haluavat enemmän tietoja. Kestävämmät, korjattavat ja päivitettävät tuotteet eivät ole pelkästään parempia kuluttajille, vaan myös ympäristölle. Tästä syystä komissio on nyt jo tarkistamassa energiamerkintöjä ja se harkitsee, että otettaisiin mukaan tietoja kestävyydestä tähän pakolliseen energiamerkintään. Vapaaehtoiset merkinnät ovat myös tärkeitä ja EUn ympäristömerkintä on myös nyt tarkastelun alaisena. Siitä pitäisi tulla vielä voimakkaampi. Komissio myös testaa ympäristöjalanjälkimetodologiaa. Me voisimme käyttää tätä tulevaisuudessa mitataksemme paremmin ja tiedottaaksemme tuotteiden ympäristöjalanjäljestä, mutta myös järjestöjen ympäristöjalanjäljestä. Me aloimme myös torjua harhaanjohtavia väitteitä ja taata sen, että olemassa olevia standardeja noudatetaan täysin. Olen itse hyvin innoissani siitä, että mm, aiomme tutkia myös suunniteltua, niin sanottua suunniteltua vanhenemista tuotteissa. Mä aion tehdä tämän riippumattomalla testausohjelmalla, ohjelmalla, ja jotta voimme tunnistaa tällaisia käytäntöjä yhdessä sidosryhmien, ka, sidosryhmien kanssa. Julkiset Julkishallinto on yksi Euroopan suurimmista kuluttajaryhmistä. Julkiset hankinnat kattavat 20 prosenttia EUn BKTstä. Tämä olisi Maltoon vaikuttava vipu muutokselle ja me aiomme kannustaa julkishallintoa käyttämään enemmän kiertotalouskriteerejä julkisissa hankinnoissa. Me aiomme siis myös uudistaa jul- vihreiden julkisten hankintojen kriteerit ja komissio aikoo itse olla tästä esimerkkinä. Kun varapuheenjohtajat tämän kuun alussa esittelivät ehdotukset, nämä uudistetut jätetavoitteet olivat huomion keskipisteessä. Me kaikki tiedämme, mitä tärkeä muutos on, sillä jätettä ei edelläkään käsitellä jätehierarkian mukaisesti. Jos katsotaan lukuja vuonna 2012, vain 36 prosenttia jätteestä kierrätettiin tehokkaasti, 37 prosenttia taas vietiin yksinkertaisesti kaatopaikalle. Tämä tarkoittaa, että me menetämme arvokkaita resursseja, ympäristö kärsii ja lisäksi me menetämme tässä tärkeitä liike-elämän mahdollisuuksia. Me ehdotamme, että käännämme tämän selkeällä ja vakaalla poliittisella puitteistolla. Näin voimme myös kannustaa julkisia ja yksityisiä toimijoita kehittämään pitkän aikavälin investointistrategioita. Me, me keskitymme jätteiden ennaltaehkäisyyn, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Me aiomme lopettaa kaatopaikkojen käytön ja aiomme myös vähentää ylikapasiteettia jätteen poltossa ja mekaanisbiologisessa jätteen käsittelyssä. Tavoitteemme on oikeudellisesti sitovat keski- ja pitkän aikavälin tavoitteet yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätykselle. Lisäksi uudelleen tarkastelulauseke on erittäin tärkeää. Se sitoo komission uudelleen tarkastelemaan, onko mahdollista ottaa, onko mahdollista ottaa korkeampia tavoitteita käyttöön vuoteen 2025 mennessä. Toistaan kaatopaikkatavoite on sitova. Tämä tarkoittaa sitä, että vain 10 prosenttia yhdyskuntajätteestä voidaan viedä kaatopaikalle vuonna 2010. Tämä on suuri askel eteenpäin. Lisäksi enää ei saa viedä, viedä kaatopaikalle erilliskerättyjä jätteitä. Tämä on valtava askel eteenpäin. On muitakin parannuksia. Mm, mainitsen muutaman. Muun muassa metodit jäte, kierrätys tilastojen laskemiseksi niin, että saamme tasa-arvoiset lähtökohdat kaikille. Ja lisäksi aiomme edistää taloudellisten instrumenttien käyttöä paremmassa jätehuollossa Lisäksi pitää ottaa käyttöön jätteiden ennaltaehkäisytoimenpiteet, jotta voimme elintarvikejätteitä, teollisuus, kaivannaisteollisuus, rakennus- ja purkujätteitä vähentää. Lisäksi pitää olla tarkat säännöt uudelleenkäyttötoimista sekä se velvollisuus kannustaa tekstiilien, tekstiilien huonekalujen ja elektroniikan uudelleenkäyttöön. käyttöön. Lisäksi aiomme ottaa käyttöön erilliskeräyksen biojätteille. Lisäksi aiomme selventää lainsäädäntöä sivutuotteista ja jätevaiheen loppustatuksesta. Seuraavaksi haluaisin keskittyä aloihin, joilla on tiettyjä haasteita. Näihin haasteisiin pitää puuttua kohdennetusti, jotta vuorovaikutus eri syklin vaiheiden välillä otetaan huomioon koko arvoketjun, koko arvoketjusta. Aloitan elintarvikejätteellä, sillä me tiedämme, tiedämme, että kaikki olemme tästä huolissamme. Se on taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti täysin hyväksymätöntä, että niin paljon syömiskelpoista ruokaa menee edelleen hukkaan, noin 30 prosenttia EU-ssa. Ja mielipide on suurin yleisön joukossa muuttumassa maailman laajuisesti. Me näimme syyskuussa, että YK otti käyttöön tavoitteen puolittaa elintarvikejätteen määrän. EU ja jäsenval- sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneita saavuttamaan tämän tavoitteen. Se on nyt myös meidän EU-tavoitteemme. Meidän ehdotuksemme katsovat sitä, mitä EU voisi tehdä niillä alueilla, joilla sillä on toimintavaltuudet en, e, muun muassa parasta ennen päivämäärien suhteen, jotka usein ymmärretään väärin. Me pyydämme myös jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimia elintarvike, jäten, jätteen suhteen ihan tuotannosta asti, vähittäiskauppaan ja ravintoloihin asti. Me aiomme myös kehittää foorumin, joka auttaa meitä saavuttamaan tämän tavoitteen. Ehdotuksemme on kehittää uskottava metodi elintarvikkeiden, elintarvikejätteen määrällistämiseen. Ja me aiomme yrittää puolittaa elintarvikejätteen määrän. Toinen ala, jossa paljon haasteita on, on muoviala. Ja tällä alalla me tarvitsemme kiireellisiä toimia muovin käyttö EU:ssa on kasvanut vakaasti ja samalla 20, vähemmän kuin 25 prosenttia kerätystä muovijätteestä kierrätetään ja noin 50 prosenttia tästä jätteestä joutuu edelleen kautapaikoille. Kuten sanoin aikaisemmin, lainsäädäntöehdotukseen kuuluu yhdyskuntajätteen ja pakkaus, muovipakkausjätteen vähentämistavoitteiden lisääminen. Me aiomme parantaa erilliskeräystä ja vähentää kaatopaikalle vientiä ja näin voimme, voimme saada aikaiseksi muovin kierrätysasteen parantamisen, mutta hyvät aikomukset eivät riitä. Meidän pitää tehdä enemmän. Toimintasuunnitelma auttaa muun muassa ekosuunnittelulla ja sillä, että tuodaan paremmat laatustandardit uusioraaka aineille muun muassa muoville. Erityisesti muovien kohdalla komissio aikoo kehittää erillisen strategian, jolla puututaan muovin haasteisiin koko arvoketjussa. Tässä strategiassa katsotaan mahdollisia ongelma-alueita, esimerkiksi kemikaalien, kemikaalit muovissa, ja tässä puhutaan koko muo- koko elinkaaren muovituotteessa, jotta todella otamme käyttöön kiertomalliin. Tässä halutaan myös taata se, että tulevaisuuden innovatiiviset ja kierrätettävät turvalliset muovit tulevat juuri EU-sta. Tästä pääsemmekin merijätteisiin. Muovijätteestä päätyy edelleen liian suuri osa meriin. Me puutumme tähänkin ongelmaan useista syistä, mukaan lukien EUnkin jakamista kestävän kehityksen tavoitteiden syistä, aiomme huomattavasti vähentää merijäteen vuoden 2025 mennessä. Toimi, toimenpide kertakäyttöisten kertakäyttöisten muovipussien vähentämiseksi auttaa tässä, mutta komissio aikoo myös puuttua ongelmaan erityisellä merijätetoimella, joka sisältyy kiertotalouden muovistrategiaan, on jo aloitettu työt, jotta voidaan saavuttaa merijätteiden määrän vähentäminen 30 prosentilla vuoden 2020 mennessä. Hyvät kollegat, haluaisin vielä lopuksi puhua näistä mahdollistavista puitteista me, me ajattelemme tässä tiettyjä tukevia toimenpiteitä, esimerkiksi Horisontti 2020, EIP, ESI-rahastoa ja rakennerahastoja. Horisontti 2020 ohjelmassa esimerkiksi 650 miljoonan euron aloite on aloitettu tässä toimessa teollisuus 2020 kiertotaloudessa rakent- tai alueelliset poliittiset ohjelmat ajavat myös paikan päällä muutosta, muun muassa erillis, jäteiden erilliskeräystä ja infrastruktuurin parantamista. Vuoteen 2020, 2020 mennessä 5,5 miljardia euroa sijoitetaan jätehuoltoon. Me lähetämme myös selkeän viestin, että rakennerahoja saa käyttää pelkästään jätehierarkian korkeammilla askeleilla. Se tarkoittaa sitä, että EU ottaa rahoitusta pois jätteen poltosta ja kaatopaikoista, ellei siihen sitten ole perustus, perustelua. Me aiomme myös yrittää saada julkis, anteeksi, yksityisiä raho, yksityisrahoitusta ohjattua näihin toimiin. Komissio aikoo myös kannustaa käyttämään Euroopan strategisten, e-, siis ESI-rahastoa Kaksi viikkoa sitten esittelin tämän paketin Euroopan investointipankissa ja vastannut oli oikein kannustava. EIPn pääjohtaja Hoyer sanoi minulle, että EIP on jo yhteisrahoittanut kertostaloushankkeita viimeisten 10, 5, 10 vuoden aikana 15 miljardin euron edestä. Pankki on myös, myös uudistamassa toimintaansa, jotta se voi nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen. Viime viikolla EIP päätti pidentää tukikelpoisuuskriteerejä Innofin ohjelmassa, joka on 24 miljardin euron ohjelma kiertotaloushankkeita varten. Tämä on hieno uutinen sellaisille hankkeille, joissa koettu riski on hieman korkeampi. Eli meillä on tässä oikein hyvä, vahva liittolainen. EIP on maailman suurin monenvälinen lainanantaja, joka tuottaa todellisia ratkaisuja, kun yritämme siirtyä kiertotalouteen. Hyvät kollegat, kiitos kiinnostuksestanne tätä pakettia kohtaan. Olen varma, että tämä toimintasuunnitelma ja siihen kuuluvat ehdotukset antavat käsin kosketeltavia ja kunnianhimoisia ratkaisuja. Haluaisin painottaa, että nämä ovat todellakin realistisia ehdotuksia, jotka on sopeutettu tämän hetken taloustilanteeseen. Mutta kyse on tällä hetkellä tietysti vain ehdotuksesta, ja niiden lopullinen muoto riippuu myös teistä, joten haluaisin pyytää teidän yhteistyötänne, kun me käymme vuoropuhelua eri parlamentin valiokuntien, jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien ja kaikkien muidenkin sidosryhmien välillä. Ja haluaisin myös kertoa, että kun esittelin tämän paketin neuvostolle, jäsenvaltiot reagoivat siihen oikein myönteisesti. Luotan siis kaikkiin toimijoihin, erityisesti teihin tässä jatkuvassa vuoropuhelussa. Me yhdessä voimme taata, että Euroopan kansalaiset hyötyvät siirtymisestä todelliseen kiertotalousmalliin. Tämä on tulevaisuuden Eurooppa ja tämä on se tulevaisuus, jota taloutemme tarvitsee. Kiitos paljon. Thank you very much, Commissioner, for your exhaustive uh, Kiitos tästä kattavasta esityksestä. Aloitamme poliittisten ryhmien puheenvuoroilla ja ensimmäisenä Karla Florence. Kiitos paljon komission jäsen Kiitos, että tulitte tänne tänään ja kiitos, että esittelitte vielä tämän suunnitelman. Tehän ette ollut mukana, kun vuosi sitten monet teidän kollegoistanne vetivät tämän esityksen takaisin. Vähän epäselvästi perusteltiin, että haluttiin lisää kunnianhimoa. Te esititte. Tämä vielä tänä vuonna me haluamme siitä sydämestä kiittää. Mutta se, mitä varapuheenjohtaja esitti meille, että tästä tulisi kunnianhimoisempi, niin sitä en oikein näe tästä tekstistä, vaikka olen hyvin tarkkaan sitä hakenut. Olen ponnistellut sen löytämiseksi. Miltä osin tämä on siis kunnianhimoisempi? Ihan totta, että tämä on laajempi, kyllä se täsmää, mutta juuri koska se on laajempi, niin siinä on vielä paljon porsaareikiä mukana. Ja aina uudestaan pahoittelen sitä, että tämä vaikutus ympäristöön ja talouteen, joka kiertotaloudella pitäisi olla, niin tämä ei käy ihan selvästi minulla ilmi. Ja kun ajatellaan tai kuullaan teollisuuden edustajia, niin siellä pelätään, että tästä syntyy vain kustannuksia. Meidän täytyy sanoa, että tämä on väline sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta, jonka kautta voidaan lopulta myös tienata rahaa. Eli yrityksiä, yritykset voivat tulevaisuudessakin toimia. Eli pahoittelut nyt, mutta kun puhutaan tästä vanhasta polkupyörästä, joka jotenkin pitäisi kierrättää. Mutta me olemme, nä- me olemme nähneet paljon vielä siitä, miten tämä hanke toteutuu. Minusta olisi parempi, jos tämä olisi nyt vähän jotenkin täsmällisempi, kompaktimpi esitys koska tuolla talon ulkopuolella puhutaan uudesta jätedirektiivistä jatkuvasti. Tässä voitaisiin luetella tietenkin sellaisia kohtia, joista emme ole ihan vakuuttuneita, siis esimerkiksi se, miten jätepolitiikka ajetaan EU-ssa. Se on niin moninaista, ei tässä tarvitse katsoa Bulgarian ja Romanian suuntaan, vaan ihan voi perustajan jäsenten joukossakin kohdellaan ja arvioidaan ja käytetään jätettä hyväkseen hyvin vaihtelevin tavoin. Eli tässä olisi meillä kaikkein eniten työsarkaa. Uskon edelleen, että tuo kaatopaikkakieltosana pitäisi poistaa kokonaan. Kun Saksassa puhutaan kaatopaikka kiellosta, niin kaikkia poliitikkoja alkaa pelottaa, koska sanotaan, että kaikki kaatopaikat kielletään ja mitään sinne ei enää päädy. Tämä on väärin, koska tarkoitus on, että sinne ei enää voida laittaa mitään sellaista, mikä on jo jaeteltu jätevaiheeseen, voidaan käyttää uudestaan. Tässä toimintasuunnitelmassa – todella tarvitaan nyt paljon kekseliäisyyttä. Sitähän meillä on paljon näin joulun alla totta kai. Joten todella toivon, että tämä esitetään niin, että tästä tulee kokonaisasiakirja, koska jos se ei ole kokonaisasiakirja, arvoisa komission jäsen, niin miten saatte rohkeutta ajaa eteenpäin näitä asioita, joista nyt puhuitte, kun tiedämme, että nyt olemassa olevaa jätedirektiiviä ei noudateta myöskään omassa maassani. Niin puheenjohtaja, pyydän, että saan vielä hetken puhua. Paljon direktiivejä on kirjoitettu, niitä on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, mutta alueella näitä ei täytäntöön panna. Tämä on meidän heikkoutemme. Komission jäsen tähän teidän pitäisi kiinnittää huomiota. Mutta teidän vastustajanne on myös jo paljon saman pöydän ympärillä. Siihenkin pitää puuttua. Kiitos. Kiitos Karl-Heinz. Seuraavaksi jäsenryhmän edustaja. Komissario, eh, intanto la voglio ringraziare per questa... Kiitos komission jäsen. Minä haluan kiittää tästä erittäin kattavasta ja tarkasta esittelystä tämän erittäin tärkeän asian suhteen. Sanottiin silloin, kun vedettiin pois tämä aiempi paketti, niin te eh, silloin luvattiin, että uusi paketti esitellään vuoden 2015 loppuun mennessä. Täällä olette esitelmässä pakettia, joten piditte saanne. Monet pääosastot ovat työskennelleet tämän tärkeän direktiivin kanssa. Me kaikki tiedämme, minkälainen lähestymistapa lähestymistapa tähän on otettava, niin tämän, tässä on pyrittävä saman ympyrä sulkeutumaan ja tähän on otettava kokonaisvaltainen lähestymistapa. On tärkeää, että käsitellään myös jäteasioita, mutta sanoisin, että tämä uusi ehdotus on tasapainoisempi kuin edellinen. Kiertotalous ei myöskään ole ainoastaan jätepolitiikkaa, se ei myöskään ole ainoastaan ympäristöpolitiikkaa, vaan tämä on talouspolitiikkaa joka koskee kaikkia sidosryhmiä, toimielimiä, kansalaisia yrityksiä. Näyttää siltä, että tässä on uusi teollisuusmalli, uusi kehitysmalli, joka perustuu kilpailukykyyn, resurssien tehokkaaseen käyttöön ja ympäristötehokkuuteen ja kestävyyteen, aivan muutaman asian mainitakseni. Ja minä uskon, että tämän mahdollisuus todeta, että tässä on paljon potentiaalia uusille työpaikoille ja uudelle taloudelle, vaan tämä on myös mahdollisuus meille, että me voimme katsoa syvällisemmin tiettyihin asioihin. En nyt halua puhua siitä, kuinka kunnianhimoinen tai ei tämä on, mutta täytyy sanoa, että olen hieman pettynyt näistä tavoitteista, joita asetettiin. Tämä on kuitenkin mahdollisuus meille katsoa meidän heikkouksia. Tämä on ensimmäinen mahdollisuus katsoa tätä. Olen kiinnostunut jätteiden eri prioriteeteista. Tiedän, että tässä ei käsitellä ainoastaan jätteitä, mutta eräs tärkeä osa tätä on se, että jätesykli saadaan hallinnoitua kunnolla. Ennaltaehkäisyn suhteen olen sitä mieltä, että sähkön käytössä on paljon parannettavaa. Ja jätteen suhteen meidän on katsottava, miten tuotteita suunnitellaan ja tuotetaan, tuotteiden on oltava uudelleen käytettäviä, korjattavia ja kierrätettäviä. Nämä ovat nämä uudet trendisanat. Ennaltaehkäisyn suhteen niin olen sitä mieltä, että tämä on heikko paketti, ei ole selkeitä paketteja eriteltynä. Ja tämä ekomerkintädirektiivi, joka 2017 vuodesta eteenpäin antaa näitä eri säännöksiä, niin se ei riitä. Ja lisäksi nämä poikkeukset elintarvikejätteiden suhteen, niin ne, nekään eivät ole riittäviä. Olen sitä mieltä, että meidän on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota siihen, miten jätteet laitellaan. Meidän on tehtävä jätelaitteilusta pakollista ja on asetettava selkeät takarajat. Tämä on tapa, jolla me saamme tuloksia energian ja resurssien suhteen. Lisäksi on parhaita käytäntöjä, joita voidaan käyttää hyväksi. Täällä mainittiin jo nämä tavoitteet. 5 prosenttia enemmän tai vähemmän ei välttämättä ole paras tapa mitata tätä kunnianhimoa ja kunnanhimo, joka tässä on tässä paketissa, mutta kaikessa on kuitenkin kyse loppujen lopuksi uskottavuus, ja mikä on uskottavia, meidän on lisättävä näitä äh, lisättävä kunnianhimoa. Meidän on pysyttävä kunnianhimoisia. Himoisina. Te sanoitte, että te olette kuulolla parlamentin ehdotuksien suhteen. Minä voin sanoa, että niin ympäristöaktivistit kuin teollisuus ovat erittäin paljon tältä. Te voitte olla varmoja, että parlamentti on valmis tekemään yhteistyötä teidän kanssanne, jotta tätä ehdotusta saadaan rikastettua. Kiitos, Temesbeck. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos arvoisa komission jäsen. Tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. Mekin haluamme lähinnä kiitellä kaikista ponnisteluistanne ja siitä, miten paljon olemme tietoa saaneet. Tiedättekin jo, että me, kuten tekin, uskomme mahdollisuuteen ja siihen, miten välttämätöntä kiertotalouden suuntaan on nyt kääntyä. Se on ympäristön, talouden, hyvinvointimme kannalta välttämätöntä. Puolitoista vuotta tässä hidasteltiin. Se on ikävää mielestäni ja minulla on vielä vähän epäselvää, miksi näin kävi. Todella meidän on katsottava koko ketjua. Kun Tiedämme, että raaka me käytetään yhä enemmän ja silloin on otettava huomioon, että näitä aineita ei ole meillä riittävästi. Me tarvitsemme järkevää tuotesuunnittelua. Kokeilulle ja uudenlaisille yritysmalleille pitäisi antaa nyt tilaa. Siinä mielessä tämä toimintasuunnitelma, komission ehdotus minun käsittääkseni, on melko epäselvä. Lisäksi jäte pakettia heikennetään useilta kohdin. Tämä on myönnettävä, todettava. Minä olen esittänyt toinen päivä joulukuuta täysistunto keskustelussa varapuheenjohtajalle kysymyksiä. En saanut vastauksia, joten esitän kysymykset uudestaan. Ensinnäkin, ja tässä olen aikaisempien puhujien kanssa samaa mieltä, se, miten nykylainsäädäntöä jätteiden osalta noudatetaan, täydennetään eri jäsenvaltioissa, on hyvin eroavaista. Tavoitteiden aikaansaaminen vuoteen 2020 mennessä on valtavan haasteellista. Nykylainsäädännön täytäntöönpanon kai tulisi olla nyt välttämätön ensiaskel. Mihin ponnisteluihin komissio lähtee tässä mielessä? Toiseksi, minä ymmärrän kyllä, että tarvitaan tiedyt tavoitteet, mutta 70 65 prosenttiin tavoitteen leikkaus kotitalouksien jätteiden osalta ei ole mielestäni tässä paras valinta. Lisäksi tässä on pystyttävä mittaamaan niiden maiden osalta, joiden on vaikea päästä tavoitteisiin, mutta myöskin ennalta kävijöiden osalta. Ajattelen omaa Flanderin aluettani, mutta on muitakin alueita. Nämä ovat sellaisia alueita, jotka tarvitsevat kannustimia. Niiden on voitava toimia vielä paremmin. Annettava innovaatioille kaikki mahdollisuudet. Ja minä kysyisin, miten komissio näitä alueita konkreettisesti haluaa auttaa. Kolmanneksi, jos haluamme todella luoda kiertotaloudelle kunnallisen perustan, niin pitää lopettaa se, että kaatopaikalle menee kierrätettävää materiaalia. Se olisi kaikkein tärkeintä kiertotaloudessa. Kierrätettävää materiaalia ei kaatopaikoille saa enää ajaa. Miten komissio tästä huolehtii? Ja vielä lopuksi. Paketissa keskitytään kovasti nyt kotitalouksien jätteeseen tai yhdyskuntajätteeseen. Miten halutaan puuttua nyt yrityksiin ja miten rakennus- ja purkujätteeseen esimerkiksi. Fanderissä esimerkiksi on paljon kokemusta tältä saralta. Olemme oikeastaan tässä kiertotalouden etunenässä kulkeneet. Ja tiedän, että Flanderin malli antaa innostuneen esimerkin komissiolle, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi olla liian itse tyytyväisiä ajatella, että olemme päässeet jo pitkälle. Me olemme tässä ihan vasta alussa. Varsinainen työ lähtee siitä, että puretaan esteitä, kannustetaan innovaatioon ja tämä työ on saatava nyt liikkeelle. Siksi on tärkeää, että ehdotukset ovat käytännönläheisiä toteutettavissa, jotta käytännön muutokset saavat aikaan tuloksia. Saatte täyden tukemme tässä työssä. Meissä on teille kumppani sataprosenttisesti aion toimia näiden tavoitteiden puolesta. Kiitos. Gerbrandi. Kiitos, Gerbrandi. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että olette täällä. Valitettavasti kaikki voimme olla samaa mieltä, että komissio ampui itseään jalkaan, kun tämä aiempi jätepaketti vedettiin pois. Olen sitä mieltä, että tämä oli virhe ja nähtyäni tämän uuden ehdotuksen, niin tämä käy entistä paremmin selväksi, että tämä todella oli virhe. Olen pelkän että ihmiset, jotka päätyvät vetää tämän pois tämän ehdotuksen viime vuonna, eivät hallinneet tätä asiaa ja tekevät tämän väärän päätöksen vetää ehdotus pois. Ja nyt, jotta tämä virhe saadaan korjattua, luvattiin, että ehdotetaan vielä kunnianhimoisempi paketti ja luvattiin vuoden loppuun mennessä tehdä tämä ehdotus. Ja nyt jos katson niin uutta jätepakettia kuin tätä toimintasuunnitelmaa, niin minun on sanottava, että komissio ei kyllä pitänyt sanojaan. Varsinkin jos kiinnittää huomiota näihin vahvoihin sanoihin, joita ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans sanoi vihreällä viikolla ja täysistuntokeskustelussa Pietikäisen äh, mietinnön suhteen, niin hän toi esille, kuinka ympäristön ja talouden kannalta tärkeä ehdotus tämä kiertotalouspaketti on. Ja McKenzie tutkimus äh, vahvisti tätä, mm, tutkimus, joka julkistettiin kesäkuussa. Tämä vahvisti, että kyseessä ei ole ainoastaan ympäristöön liittyvä paketti, vaan että tämä uusi talousagenda, jota Eurooppa on nyt vuosia etsinyt, niin se on todellakin tämä kiertotalouspaketti. No, minä en puhu tästä ehdotuksen jäteosiosta. Uskon, että se on melko lailla sama kuin mitä vuosi puolitoista sitten esitettiin. Se on paikoittain hieman vähemmän kunnianhimoinen, mutta toisaalta joitain kohtia on parannettu, varsinkin tästä liittyen vaikkapa valmistajan laajennettuun vastuuseen esimerkiksi, ja prosentteja voidaan lisätä siellä täällä ja sitten saadaan korjattua näitä aiheutettuja ongelmia. Mutta tämä toimintasuunnitelma, se minua kyllä huolestuttaa, sillä sen suhteen luvattiin kaikkein eniten, ja se on toinen osa tätä kiertotalouden ympyrää. Ja totta puhukseni toinen päivä joulukuuta, niin Sanon, että kyseessä oli lekka ja liimaa tehtä, le, lekka ja liimaa lähestymistapa 2011 vuoden etenemissuunnitelmasta, ja se on itse asiassa vielä vähemmän. Nyt ei puhuta ainoastaan neljän vuoden lykkääntymisestä, vaan silloin tehtiin kunnianhimoinen aikataulu ja etenemissuunnitelma siitä, mitä tehdään seuraavaksi, niin nyt on tarjotaan laimennettua vaihtoehtoa tästä eroja 2011 etenemissuunnitelman ja toimintaohjelman välillä, niin ekodesign direktiivin puitteissa olisi tehtävä aloitettava toimia, jotta voidaan parantaa energiatehokkuutta ja resurssitehokkuutta. Ja nyt tässä uudessa paketissa sanotaan, että ekodesign-työryhmä tulee katsomaan, kuinka tullaan kehittämään tätä osa eteenpäin. Eli tässä on heikompi lähestymistapa. Ja sitten äh, vihreät julkiset hankinnat ja hiilijalanjälkiasioissa mennään myös alaspäin. Eli minä voin jatkaa loputtamiin nämä kierrätysmateriaalimarkkinat esimerkiksi ovat myös tällainen asia, jossa mennään taaksepäin. Minun suurin kysymys on se, että voidaanko tehdä konkreettisempi etenemissuunnitelma, eh, toimintaohjelma. Eli ne toimet, jotka, joihin ryhdytään, ne aloitetaan muutaman vuoden kuluttua. Se on sama ongelma kuin neljä vuotta sitten. Minä todellakin vetoon komission, että tehdään konkreettisempi, vahvempi toimintaohjelma osa, jossa on paljon enemmän kuin mitä nyt esitetään. Miskilon. Kiitos, seuraavaksi Kyllönen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä komissaari. Meille luvattiin lisää kunnianhimoa ja joku puhui jopa intohimoisesta suhtautumisesta asiaan. Jopa suomalaisena täytyy sanoa, että nyt on intohimo ja kunnianhimo hukassa, vaikka tuolta kylmiltä alueelta tullaan ja, ja tota, välttämättä intohimo ei ole meidän ykkösasiamme. Mielestäni kiertotalous ei saa olla downsittaamista tai kevyyttä kierrättämistä – Kiertotalouden on oltava murros, joka muuttaa sekä kuluttamisen että tuottamisen tapaa, parantaa tuottavuutta, vähentää merkittävästi ympäristökuormitusta, säästää resursseja, puhutaan sitten rahasta, ruuasta tai luonnonvaroista, sovelluskohteita ja mahdollisuuksia on kaikkialla. Erityisen huolissani olen nykyisten ruuan tuotanto- ja kulutustapojemme parantamisessa, sillä ne ovat nyt täysin kestämättömällä pohjalla. Länsimaissa jopa 30-50 prosenttia ruuasta ei koskaan päädy lautaselle ja sitä heitetään pois kolminkertaisesti se määrä, joka riittäisi poistamaan nälänhädän koko maailmasta. Yksi isoimmista puutteista komission tuomassa kokonaisuudessa on ehdottomasti se, että meiltä puuttuu selkeä resurssitehokkuustavoite. Voitaisiin puhua mieluummin jopa resurssiviisaudesta, jotta ymmärtäisimme käyttää planeettamme resursseja järkevällä ja harkitulla kestävällä tavalla. Resurssiviisautta voimme edistää kiertotalouden, materiaalien, elinkaarihallinnan, energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisen kautta. Mutta se ei tapahdu katsomalla, toivomalla, uskomalla, vaan se tapahtuu tekemällä. Ja siihen, rakas komissaari, näin jouluna minä toivon lisää intohimoa, lisää kunnianhimoa siihen tekemiseen. Päältä katsomisen me osaamme kaikki erittäin hyvin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Eichhout. Kiitos, Eichhout. Äh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsen, että selitytte tämän paketin. Toivon, että tämä on nyt viimeinen kerta, kun keskustelemme, kun keskustelussa näyttää siltä, että komissio e-, teeskentelee, että tämä olisi kunnianhimoisempi paketti. Tiedämme kaikki, että teimme virheen viime vuonna ja sitten yrititte korjata sen sanomalla, että esitätte uuden kunnianhimoisen paketin, mutta nyt pitäisi pötypuheet lopettaa. Katsotaanpa nyt tätä jätettä koskevaa lainsäädäntöpakettia se on verrattavissa siihen, mitä aikaisemmin meillä oli, mutta heikompi. Ja sitten toimintasuunnitelmassa on paljon sellaisia kohtia, joista ei voida tietää, mitä, miten ne toteutuvat. Eli tämä on se nykytila verrattuna, verrattuna tilanteeseen puolitoista vuotta sitten. Ainoa parannus on se, että ihmiset puhuvat enemmän kiertotaloudesta. No hyvä on, keskustelua käydään, ihmiset puhuvat enemmän kiertotaloudesta, no kiitos siitä, mutta en usko, että te tarvit, teidän olisi tarvinnut vetää pois noita kaikkia ehdotuksia. Puolitoista vuotta sitten yritit teeskennellä ulkomailla, että, että aiotte esittää kunnianhimoisia ehdotuksia. Hieno, hienosti tehty komission viestintäosastolta mutta mennäänpä nyt asiaan lainsäädännön suhteen kaikki on selvää, sillä yhteislainsäätäjät tekevät tämän eteen töitä ja voivat ehkä korjata virheitä, joita olette tehneet, mutta haluaisin puhua vielä toimintasuunnitelmasta, sillä ei ole selvää, mitä siltä voidaan odottaa. Haluaisin siis teiltä selkeitä vastauksia. Ensinnäkin tämä yleisempi resurssitehokkuustavoite näissä aikaisemmissa ehdotuksissa, kun katsotaan, katsotaan jätehierarkiaa, niin kaikista tärkeintä on tehokkaampi resurssien käyttö. Aikaisemmassa paketissa oli resurssitehokkuustavoite, jota ei enää mainita näissä nykyisissä ehdotuksissa ollenkaan. Ja viime vuonna komissio sanoi myös, että otetaan käyttöön resurssitehokkuustavoite, joka otettaisiin mukaan EUn talouden ohjausjaksoon, mutta nykyisessä toimintasuunnitelmassa tätä ei mainita ollenkaan. Voisitko kertoa, miten tämä yleinen resurssitehokkuus otetaan huomioon, sillä toimintasuunnitelmassa ei puhuta sitä ollenkaan? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi elintarvikejätteestä hyvin selväsanoisesti mainitsit, että tämä on tärkeää, mutta sitten kun luen liitteen, niin ainoa toimenpiteenne vuonna 2016 on se, että selvennätte tärkeää lainsäädäntöä, joka liittyy elintarvikejätteeseen. Mitä tämä selventäminen edes tarkoittaa? Komissio on jo aikaisemmin luvannut ehdottaa strategian, laajemmin strategian elintarvikejätteen torjumisessa. Tämä oli paljon, tämä sanomuoto oli paljon selvempi kuin mitä tässä toimintasuunnitelmassa on sanottu tällaisesta yleisestä selventämisestä, joten voisitteko tarkentaa? Kolmanneksi, ensi vuonna esitätte aloitteen energian hukkaamisesta, tai siis jätteiden muuntamisesta energiaksi, sillä ka- tätä, tämä minua pelottaa, koska kaatopaikalle viemisen jälkeen jätteen poltto on toisiksi tyhmin idea. Miten tämä siis voisi toimia? Mitä voimme tästä jätteiden muuntamisesta energiaksi saada? Ja sitten EFSistä eli ESI-rahastosta. Euroopan strategisten investointien rahasto. Sanoitte, että kannustatte hakemaan ESI-rahastojen varoja, mutta Junckerin sijoitussuunnitelmassa sanottiin aina, että ei pidä esirahastoa politisoida. Mitä siis aiotte todella tehdä, jotta ESI-rahasto edistää kiertotaloutta? Minä olen skeptinen tämän suhteen. Viidenneksi sanoitte, että kemikaalikin pitäisi sopia kiertotalouden malliin, mutta komission yksi ensimmäisistä toimista oli se, että, että DEHP, e joka on PVC, PVCssä käytetty pehmen, niin mitä komissio aikoo tehdä tämän eftalaattiluvan myöntämisen perumiseksi? Joten haluaisin kyllä, että toteutatte sen, mitä olette luvanneet, ettekä, ettekä toteuta sitten sellaisia toimia, jotka ovat täysin päinvastaisia lupaamanne nähden. Point. The next. No niin, tässä käsitellään varmaankin kymmentä asiaa. Seuraava puhuja. Ah, grazie Presidente. Beh, io non mi ripeterò su, su quanto è stato già... Kiitos puheenjohtaja. Mm. En toista aikaisemmin sanottua siitä, että olisimme toivoneet korkeampaa kunnianhimon tasoa ja kuulimme, että komissio sanoi, että tämän pitäisi olla kunnianhimoinen, mutta en halua tuosta puhua enää, mutta haluaisin puhua laajemmasta tuottajavastuusta. Olemme pitäneet sitä tärkeänä jätehallinnan muotona. Tuottajien pitäisi maksaa täysin jätehuollosta tuotteiden osalta ja samoin informoida kuluttajille riittävästi siitä, mitä tuotteelle tapahtuu koko kaaren aikana. Kuitenkin siirtymäkäyden aikana meidän pitäisi tukea hankinnoissa, jotka ovat ehkä kalliimpia ostaa, mutta kestävät pidempään. Mitä tulee jätteen syntymisen ennaltaehkäisemiseen? Olemme samaa mieltä sanotun kanssa siinä mielessä, että tämän todella pitäisi olla Euroopan unionille poliittinen ykköstavoite. Komission ehdotuksessa on kuitenkin ihan muutama pikku ehdotus vain jäsenvaltioiden suuntaan. Ne eivät ole sitovia asioita, että minun kysymykseni on seuraavanlainen. Mitkä ovat ne toimet, joihin komissio ryhtyy, jotta jäsenvaltiot voivat huolehtia siitä, että tuottajat maksavat täysin tuotteistaan, jotka vähitellen siirtyvät jätteeksi. 100 miljoonaa tonnia ruokaa hukataan vuosittain. Miten komissio aikoo toimia tämän ongelman ratkaisemiseksi ilman sitovia tavoitteita? Ja kolmas kysymys, tavoitteet, jotka koskevat uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Jos ajatellaan jäte hierarkia ajatellaan, että kolmannes yhdyskuntajätteestä voitaisiin uudelleen käyttää, niin miten komissio aikoo tätä hanketta tukea ilman sitovia tavoitteita? Ja vielä lopuksi, kun jäsenvaltiot voivat vuoteen 2030 mennessä vielä yhdyskuntajätteestä 10 prosenttia ajaa kaatopaikalle, niin kovin paljon ei tehdä tämän kaatopaikka toiminnan lopettamiseksi. Kiitos. Se on rouva puheen... Kyllä. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Euroopan tal- Euroopassa tuhlataan puolet potentiaalisista kierrättämättömistä raaka-aineista, niin mielestäni on tarpeen kysyä teiltä kysymyksiä tähän liittyen. Ja vaikka kaiken sääntelyn tulee tuoda meille ja jäsenvaltioille hyötyjä, niin minulla on useita kysymyksiä mitkä Euroopan talouden kilpailukykyä parantavia toimia on suunniteltu näissä toimenpiteissä ja tässä lainsäädäntöpaketissa on suunniteltu, että parannetaan 98 vuoden direktiivi viime parannusta ja jo ja tässä luvataan kierrätyksen suhteen poikkeuksia joillekin maille, jotta voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Voitteko kertoa, että miksi ei luoda yleisesti ottaen joustavampaa järjestelmää siten, että voidaan parantaa eri toimijoiden kestävyyttä. Ja patterin ja elektroniikkakierrätyksen suhteen tämä direktiivi on jälleen uudistettavana, niin eri etujärjestöt ovat tässä mukana, niin mitkä kansalaisyhteiskunnan edustajat tulevat kuuluiksi. Olisi hyvä, mikäli me tietäisimme enemmän tästä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Komission jäsen, teillä on 10 minuuttia aikaa vastata. Okay, I think I would like to make a few points. Kiitos. Haluaisin ensiksi muistuttaa kaikkia siitä, että on hieman vaikeaa verrata sitä, mitä olemme ehdottaneet sen kanssa, mikä olemme vetäneet pois, sillä me venimme pois jätehuoltodirektiivin, joka oli lineaarisen mallin lopputuote. Ja nyt sitten olemme esitelleet 360 asteen kiertotalouspaketin, joka on tasapainoisempi lähestymistavaltaan mikä tekee tästä paketista nyt kunnianhimoisemman? No ensinnäkin toimintasuunnitelma ja soveltamisala, sillä soveltamisalaan kuuluu tuotanto, kulutus, jätehuolto sekä kierrätys. Tämä koskee monia aloja, muun muassa ekosuunnittelua, vedenkäyttöä, kemikaaleja, vihreitä julkisia hankintoja ja niin edelleen. Tässä on kyse myös näistä tukitoimenpiteistä, sillä aikaisemmin puhuimme pelkästään tavoitteista enkä, emmekä tukitoimenpiteistä, mutta nyt puhumme myös näistä toimenpiteistä, jotka linjaavat kaikki toimenpiteet yhteen. Lisäksi meillä on agenda, joka huolehtii sitä, että tavoitteet toteutetaan koko ajan. Me tarvitsemme hyvää jätehuoltoa, raaka-aineita makaa kaatopaukoilla todella paljon, eikä niistä ole mitään hyötyä taloudellemme. Tämä on otettu huomioon, sillä nyt meillä on sitova äh, kaattopaikka jätteen vähennystavoite. Äh, ja lisäksi tässä on kyse paremmasta sääntelystä. Raportointi on yksinkertaisempaa, kaikki on yritysystävällisempää tässä otetaan huomioon myös eri suorituskykytasot eri jäsenvaltioista. Tällä hetkellä meillä on 28 jäsenvaltiota, joissa on, jotka etenevät 28 eri nopeudella. Me haluamme, että kaikki pääsevät samalle kunnianhimoiselle tasolle. Me autamme niitä. Me Autamme jäsenvaltioita, jotta kaikki pääsevät kaikista kunnianhimoisimmalle tasolle. Me aiomme siis tukea jäsenvaltioita, ennen kaikkea niitä, jotka ovat muista jäljessä. Toimintasuunnitelmasta vielä, sillä monet teistä mainitsivat sen. Kyllä, meillä on siinä monia uusia aloitteita ja ideoita, ja Yksi niistä on se, että kanavoidaan mahdollisimman paljon rahoitusta ja varoja kiertotalouteen 650 miljoonaa horisontti 2020 ja mainitsin myös rakennerahastot. Monet teistä puhuivat jätteen poltosta, kun puhun rakennerahastoista, tämä mainitsin puheessakin, niin- puheessanikin. Me aiomme vetää rahoitusta pois jätteen polttohankkeistaan. Ja monet teistä mainitsivat myös elintarvikejätteen. Meillä on tavoite tätä varten. Se on johdettu siitä, että olemme sitoutuneet noudattavan kestävän kehityksen tavoitteita. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää nyt esitellä toimintasuunnitelma, jossa määritellään se, miten elintarvikejätettä aiotaan vähentää. Yksi esimerkki voisin sen kertoa. Yksi toimenpiteemme koskee parasta ennen päivämäärää. Siitä on paljon hämmennystä. Use, useat ihmiset ajattelevat, että tuote pitää heittää pois silloin, kun parasta ennen päivämäärä on umpeutunut, eh, mutta eihän se pidä paikkaansa. Ehkä me tarvitsemme kaksi päivämäärän merkintää, parasta ennen ja sitten aivan lopullinen päättymispäivämäärä. Monet jäsenvaltiot tai monet tahot eivät välttämättä halua lahjoittaa vanhonnetuita elintarvikkeita, koska ne pelkäävät, että siitä voi olla jotain oikeudellisia seurauksia. Tähänkin, tähänkin me aiomme puuttua. Eli lisäksi me aiomme kehittää metodologiaa, jolla voimme tehdä tilastoja jäte, elintarvikejätteestä, jotta voimme vertailla tällaisen jätteen määriä. me aiomme kehittää kierrätysmarkkinoita, sillä lajittelun ja kierrätyksen jälkeet monet kierrätyt materiaalit eivät löydä tietä takaisin tuotantoon. Mainitsin myös paremmat valinnat kuluttajille ja tässä juuri ekosuunnittelu ja merkinnät tulevat peliin. Kun puhumme ekosuunnittelusta, saatetaan sekoittaa ekosuunnittelu ja energiatehokkuus. Tässä me puhumme nyt resurssitehokkuudesta ja ekosuunnitteludirektiivi, joka oli pöydällä, liittyi enemmän energiatehokkuuteen. Nyt me yhdistämme molemmat, eli sekä energia- että resurssitehokkuuden ekosen suunnittelussa. Me olemme puhuneet myös niin sanotusta suunnittelusta, vanhentumisesta. Me kaikki ostamme nyt vielä tuotteita, jotka, jotka, joihin on sisään rakennettu, että ne menevät rikki kahden tai kolmen vuoden kuluttua. Tähän me aiomme puuttua. Ja sitten muoveista. Me kaikki tiedämme, tuon suuren dilemman muovien kohdalla. Ja muovistrategia kiertotalouspaketissa, eh, siihen liittyy tietysti myös biohajoavuus. Me aiomme kehittää tätä metodologiaa ja aiomme puuttua myös merijätteisiin ja itse asiassa kestävän kehityksen tavoitteissakin on tavoitetta vähentää merijätettä 30 prosentilla kahteen vuoteen 2020 mennessä. Me olemme myös ehdottaneet toimenpiteitä rakennusjätteestä ja veden uudelleenkäytöstä. Joku täällä mainitsi tutkimuksen ja innovoinnin. Kyllä, sekin on ala, jolla meidän on kehityttävä. Täällä puhuttiin myös kiertotalouden maailmanlaajuisesta tavoitteesta, sillä jos monikansallinen yritys toimii Euroopassa kiertotalouden mallin mukaisesti ja ei sitten voi toimia muualla kiertotalouden mallin mukaisesti, eihän se kannata. Onneksi on jo yrityksiä, jotka ovat ottaneet kiertotalouden mukaan suunnitteluunsa. Resurssitehokkuus, tästä puhui Bas Eichhout, Kyllä tätä ovat monet tahot pyytäneet ja kyllä me äh, tähän puutummekin. Tämä, tässä on kyse myös valvonnasta kiertotaloudessa ja siitä, miten voimme mitata resurssitehokkuutta, sillä se on hyvin vaikeaa. En usko, että tällä, tällä hetkellä on paljonkaan poliittista tukea, mutta aiomme tätä tarkastella. No, totta kai tuki, poliittinen tuki on tärkeää ja uskomme, että toimintasuunnitelmaa voi luoda oikeat puitteet. Sitten jätteen muuttaminen energiaksi. Minä mainitsikin jo, että vedämme rahoitusta pois jätteen poltosta, ellei sille sitten ole painavia perusteita. Ja sitten e DEHP, ftalaatti. Olemme kyllä ottaneet huomioon Euroopan parlamentin kannan. Me keskustelemme tästä komission sisäisesti vielä. Joka tapauksessa pitää ottaa huomioon, että kierrätys jatkaa vaarallisten aineiden tavallaan olemassaoloa, koska niitä on kierrätetyssä tuotteessa. Tämä pitää puuttua kuitenkin myös tuotantopuolella. Komissio on jo ECHAn kanssa aloittanut nämä keskustelut, jotta voidaan katsoa, miten voitaisiin parantaa tätä koko lupamenettelyprosessia. Sitten edustaja Bonafeen kommentteihin tavoitteiden mittaaminen. Minun mielestäni olennaisin tavoite on tämä 10 prosenttia, korkeintaan 10 prosenttia jätteitä kaatopaikalle. tämä voisi nähdä toisinkin päin ja sanoa, että jos me painotamme tätä 10 prosentin kaatopaikkatavoitetta, minun mielestäni tämä on se tavoite, jolla voimme edistää eniten kierrätystä. Nimittäin tämä tarkoittaa, että 90 prosenttia jätteistä pitää kierrättää ja vain jos on aivan äh, mahdotonta, mahdotonta äh, tehdä muutoin, sen, tämän jätteen voi viedä kaatopaikalle. No elintarvikejätteestä puhuimmekin jo, näitä keskusteluita jatketaan ja voin vakuuttaa, että komissiokin jatkaa työtään. Mark aivan oikein huomautti, että meidän pitää puuttua ongelmaan sen juurilla, eli ei pidä nyt tällaisessa olla näkemättä metsää puilta Ei voida näitä kahta kierrätystavoitetta keskenään verrata, sillä me aiemme todellakin puuttua tähän ongelmaan sen lähteellä jätteiden eh, välttely, välttäminen on paljon parempaa, paljon eh, parempi tavoite kuin jätteen eh, huollon parantaminen. Me haluamme aloittaa siitä, että vältämme ylipäänsä jätteen syntymisen ja toivottavasti jätteitä on sitten yhä vähemmän ylipäänsä jätehuollossa. Sitten lainsäädännöstä ja sen kunnianhimon tasosta. Usein joudumme umpikujaan, jossa saattaa olla liikaa lainsäädäntöä ja sitten liian vähäistä lainsäädännön toteutumista. Tai sitten toinen tilanne on, että on liian vähän lainsäädäntöä ja liikaa toteutusta tai täytäntöpanoa. No me haluamme tasapainoisen tilanteen, haluamme parhaat tulokset parhaasta lainsäädännöstä. Mitä tulee poikkeuksiin jäsenvaltioille, on jo selittänyt, että ideamme ei ole rangaista jäsenvaltioita siitä, jos tavoitteet jäävät saavuttamatta. Me aiomme tunnistaa, missä ongelmat ovat, ja yritämme sitten auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan tavoitteet. Flandersin alueella on hyviä esimerkkejä tästä. En ole samaa mieltä siitä, että olemme ampuneet omaan jalkaamme, kun vedimme pois jätehuoltopaketin ja ehdotimme kiertotalouspakettia. Me kaikki tiesimme ja me sanoimme tämän alusta lähtien, että me katsomme kiertotaloutta ei pelkästään ympäristön näkökulmasta, vaan myös talouden näkökulmasta. Me sanoimme jo alusta lähtien, että tämä on esimerkki siitä, miten voidaan puuttua sekä taloudellisiin että ympäristön näkökohtiin samalla. Jos talouden näkökulmasta aiomme saada saavutteet tavo- tavoitteet saavutettua, eli enemmän työpaikkoja, enemmän rahoitusta, silloin meidän pitää olla kilpailukykyisempiä. Valitettavasti emme, emme, vo, emme voi saada kilpailukykyä aikaiseksi alentamalla palkkoja, mutta me voimme saada kilpailukykyä aikaiseksi resurssitehokkuudella. Ei pidä unohtaa, että Euroopassa on e, Euroopassa ei ole paljonkaan resursseja. Me olemme resurssiköyhiä Euroopassa, joten siksi meidän pitää ottaa todella vakavasti tämä resurssitehokkuus kiertotaloudessa. Niin, no meillä oli etenemissuunnitelma, joka pysyi etenemissuunnitelmana ja se, lisäksi se johti toimintasuunnitelmaan. Uskon, että yhdessä me voimme saada aikaiseksi ne tulokset, joita todella haluamme. Täällä mainittiin myös laajennettu tuottajan vastuu. Se on myös toimintasuunnitelmassa ja toivomme, että saamme kannustettua tekemään parempia tuotteita, joita voi kierrättää. Ja toivottavasti paremmat tuotteet ovat sitten myös edullisempia. Dornano, edustaja Dornano mainitsi, että 50 prosenttia jätteestä jää kierrättämättä ja jäsen, on joitakin jäsenvaltioita, jotka ovat asettaneet standardeja, jotka ovat hyvä esimerkki muille, mutta on valitettavasti muunkinlaisia jäsenvaltioita. Joustavuudesta vielä. Meidän pitää kyllä olla joustavia ja tämä on yksi niistä syistä, miksi emme ottaneet yksi koko sopii kaikille lähestymistapaa, sillä tässä käsitellään eri materiaaleja ja tuotteita. Jokaisella tuotteella ja materiaalilla on oma tarkka tavoitteensa. Haluaisin vielä lopuksi kiittää teitä tuestanne. Kuten sanoin, toivottavasti tulevaisuudessa keskustelemme tästä vieläkin yksityiskohtaisemmin. Mielellämme annamme tukemme yhteislainsäätäjille, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin. Haluaisin vielä käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni toivottakseni teille hyvää joulua ja uutta vuotta. Ellette sitten halua toista keskustelukierrosta. Arvon komission jäsen, te ette lähde vielä minnekään. Meillä on 12, 12 puheenvuoropyyntöä, 20 minuuttia aikaa, yksi minuutti kullekin puhujalle komission jäsen tulee lähteä. <laughs> Ivo Belet, hyvin lyhyesti. Yeah, uh, one minute indeed, very short. Niin minuutti, ihan lyhyt puheenvuoro komission jäsen. Kiitokset, että jäitte vielä toiselle kierrokselle, että mekin saamme kysyä. Totta kai olemme samaa mieltä sitä että tämä on tärkeä paketti. Kuten Karl-Heinz Florent sanoi, tämä liittyy talouteen ja ympäristöön. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että jätettä ei tulisi polttaa eikä ja kaatopaikalle. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta tästä tilanteesta päästään eroon. Se, mitä sanoitte muovista, on äärimmäisen tärkeää. Alle 25 prosenttia kerätystä muovista kierrätetään. Nämä ovat todella huolestuttavia lukuja. Teillä on uusi strategia nyt luvalla, luvassa, koskahan se saadaan, koska tässä olisi hyviä mahdollisuuksia meidän teollisuudellemme. En mainitse kaikkia asioita ja viittauksia Belgian mallin. Mark puhuikin siitä, mutta minulla olisi viimeinen kysymykseni, joka liittyy jätteiden kuljetuksiin kyllä meidän pitää todella tehdä kaikkemme, jotta vältetään se, että raaka-aineet lähtevät pois Euroopan talouden alueelta. Miten voidaan paremmin täytäntöönpanna tuota asetusta ja huolehtia siitä, että pystymme luomaan ikään kuin uusia raaka-aineiden sisämarkkinat. Kiitos. Ja. Kiitos. Ihan nopeasti vain kaatopaikalle ajamisesta. Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että tässä lainsäädäntöprosessissa ne raaka-aineet, jotka ovat jo arvoketjun lopulla, että ne voidaan vietä, viedä kaatopaikalle. On myös ympäristöystävällisiä menettelyjä. Eli pitää kiittää huomiota siihen, että tämä tulee olevaan tulevaisuudessakin luvallista. Sitten vielä suunniteltu vanheneminen. Haluaisin pyytää teitä ehdottamaan jotain aivan konkreettista. Puhumme myös muun muassa päästöjen puhdistamisesta. Jos katalysaattori saa, josta voi käyttää vain 180 kilometriä, niin sitä pitää myös valvoa. Tämä Tämä pätee myös kotinkone, kotinkoneisiin. Ja vielä merijätteestä. Minä toivoisin, että komissio niitä hankkeita, joita se nyt jo rahoittaa, esimerkiksi tällaisia hankkeita, joissa kalastajat keräävät muovia merestä. Komissio pitäisi huolehtia siitä, että näitä hankkeita jatketaan. Eli pitäisi olla käytännöllinen, jotta muovi kerätään meristä, sillä jossain vaiheessa tämä, nämä muovipalaset päätyvät meidän ruokaamme. Thank you very much. And... Kiitos paljon. Werder. Fine for me. Thank you very much, uh, Chair, the Commissioner. Um, I will speak in Dutch. Kiitos, puhun hollanniksi. Bedrijven. Bedri- Kiitos yritykset jo käyttävät kiertotaloutta. Se on taloudellisesti kiinnostavaa ja raaka-aineita yhä vähemmän, joten tämä on välttämätöntä. Maataloussektori on ratkaisevassa roolissa, jotta saadaan kiertotalous toimimaan. Esimerkiksi jos ajatellaan ruoan tuottamista, tiloja, joilla luotetaan, tuotetaan lihaa esimerkiksi. On ikävää, että komissio näkee maatalouden liian vähän osana kiertotaloutta, koska maataloudessa juuri on valtavia mahdollisuuksia. Siksi on aina välttämätöntä säätää lisää lakeja, kuten edustaja de Mesmaker jo sanoi, vaan säädellä paremmin niin, että on tilaa myös innovoinnille, uutuuksille. Minulle olisi tärkeää se, että lannasta saadaan mineraalit tarteen, jotta voidaan käyttää niitä lannoitteina. Minun kysymykseni on, eikö voitaisiin sopeuttaa lannoitteeseen liittyvää lainsäädäntöä ensi vuonna niin, että voitaisiin käyttää lantaa lannoitteena, keinotekoisena lannoitteena jälkikäteen. Ja oikeastaan viimeisenä kaiken kaikkiaan, mitä aiotte tehdä, jotta maataloussektorin potentiaali otettaisiin paremmin kiertotalouden käyttöön? Tämä olisi tilanne, jossa kaikki voittaisivat, sekä talous että ympäristö. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos, Flanagan. Flanagan. Anteeksi, en ollut kuulolla. Näyttää siltä, että EUn kohdalla kiertotalous on kuin koira, joka ajaa omaa häntänsä takaa. Se kyllä pyörii ympyrää, mutta aivan kuten koira, joka ajaa häntänsä kiinni, se ei saavuta koskaan mitään. Kuultuani näitä puheenvuoroja, varsinkin äh, Gerardin puheenvuoron kuultuani, niin kyllä täällä todellakin tehdään näin, eli kierretään kehään. Ja minun kokemukseni Euroopan parlamentista on se, että täällä ei saada edes kokousta järjestettyä, joten miten helkkarissa saatte ihmiset kierrättämään? Minä toivon, että täällä todellakin toimittaisiin, kuten täällä on esitetty, muuten me tulemme elämään omassa ryönnässämme, mutta ihmiset eivät ole tästä kuitenkaan kiinnostuneita ja on vaikea saada ihmiset kiinnostuneiksi tästä. Meidän on toimittava, jotta ihmiset kiinnostuisivat aiheesta. Ensimmäinen asia, jota meidän on tehtävä, niin meidän on elettävä peräänkuuluttamamme mukaisesti. Meidän on annettava ihmiselle lasi, jotta juodaan vettä, joka haetaan hanasta, ja meidän on juotava kahveja kannuista. mukeihin periaatteella eikä automaattista. Ja lisäksi meidän on kierrätettävä vaikkapa biojätteitä. Ensimmäinen asia, jonka ihmiset näkevät, kun he tulevat parlamenttiin, on se, että täällä puhutaan paljon, mutta Toimiin ei ryhdytä. Kokousta ei myöskään osata järjestää kunnolla, mikäli meillä olisi kunnollinen mikäli tältä mutta kunnolla, niin tämä, tämäkin kokous olisi jo käsitelty. Mutta täällä ei osata järjestää edes kokousta kunnolla. Minä lähden täältä piakkoin kuuntelemaan tyttäreni laulamia joululauluja. Kiitos, Evi. Sì, grazie. Kiitos. Toivon, että tämä uusi ehdotus on todella aidosti kunnianhimoinen. Yritetäänpä nyt kuvitella. näitä kertomuksia ja tutkimuksia, jotka sitten osoittavat, missä suuri kunnianhimo on johtanut myös työpaikkojen luomiseen, sillä minä ajattelen tässä myös työttömyyttä. On sinällään ristiriita, että tämä ehdotus, joka on esitelty, on itse asiassa vähemmän kunnianhimoinen. Ja sitten, en nyt halua toistaa sitä, mitä kollegat ovat sanoneet, mm, mutta haluaisin sanoa, että jos paketti todella haluaisi olla kunnianhimoinen, niin silloin meidän pitäisi vähentää jätteiden vähentämistä, esimerkiksi ympäristölle haitallisten muovien vähentämistä. Kunnianhimo tarkoittaisi myös sitä, että kierrätystavoitteet tarkistettaisiin. Pitäisi pitäisi tässä kuitenkin huomiota vain sellaisiin materiaaleihin, joita todella voi käyttää uudelleen. Uusio raaka-aineille pitää myös lyödä markkinat. Jos emme suosi tiettyjä materiaaleja, niin emme emme voi myöskään nähdä, mitä uusia, mitä materiaalia käytetään uudelleen. Eli meillä on uudet materiaalit ja uusia raaka-aineet. Ja Herr Timmermans, niin kiitos. Herra Timmermans puhui kunnianhimoisesta suunnitelmasta. Ja ehkä kun minä jään vähän kaipaamaan, minä haluaisin nähdä, miten tämä menee pidemmälle kuin ehdotus vuonna 2014. Ehkä pystytte nopeasti osoittamaan, missä tämä kohta on useissa kohdin on mahdollisuus poikkeuksiin organisen jätteen osalta vuoteen 2020 mennessä, mutta sen lisäksi kirjoitetaan, että tämän pitäisi olla taloudellista, niin mehän tiedämme ihan varmasti, miltä tämä lopulta näyttää. Monet sanovat, että tämä ei ole taloudellisesti kannattavaa ja siksi organisen jätteen lajittelua ja erottelua ei toteuteta. Se on kuitenkin välttämätöntä metanien päästöjen leikkaamiseen. Ja kun ruoan hävikistä puhutaan, ja lopulta päästään vain siihen, että jäsenvaltioiden on esitettävä jonkinlainen suunnitelma, niin eihän tuo tarkoita ylipäätään mitään. Parlamentti on puhunut aiheesta jo lukemattomia kertoja, olemme tehneet monia ehdotuksia ruokahävikin leikkaamiseksi ja sitten uudessa asiakirjassa sanotaan vain, että jäsenvaltioiden pitäisi esittää suunnitelma, niin tämä ei ole varovaisestikaan esitettynä kovin kunnianhimoista. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos, Gardini. Grazie. No, molto velocemente. Per... Kiitos. Minä puhun lyhyesti. Saavuin myöhässä, joten en voinut kuulla komission jäsenen alustuspuheenvuoroa. Minä haluaisin tietää, miten kaikki tämä sijoittuu globaalimpaan, holistisempaan järjestelmään. Minä kyllä olen kiertotalouden kannalla, mutta usein Euroopassa on liian sektorikohtainen lähestymistapa, eikä riittävän kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Katsotaan nyt vaikka terästeollisuutta. Teräs on kiertotalouden merkittävin tuote, sitä voidaan kierrättää loputtomiin. Joten jos katsotaan muita indikaattoreita, päästökustannukset, ympäristöön liittyvä kustannus, niin loppujen lopuksi näyttää siltä, että metalliteollisuus katoaa kokonaisuudessaan Euroopasta. Emmekä me voisi käyttää kertomia, jotta voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisesti hyödyt ja haitat eri sektoreilla liittyen raaka-aineisiin, joita käytetään. Kiitos, Meliora. Danke. Minun kysymykseni ja vastattiin, kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen tästä kiertotalousajatuksesta ja suunnitelmasta komission jäsen. Minäkin haluaisin puhua tästä asetuksesta vuonna 2009. Alankomaista on usein pyydetty, että tämä asia osettaisiin esiin orgaaninen lannoitteen käyttö. Se olisi tärkeä kysymys alankomaisille viljelijöille. Kyse ei ainoastaan al- alankomaista. Meidän pitää ajatella, miten fosfaatteja saadaan talteen ja meidän on ajateltava ilman veden ja maaperän laatua. Konkreettinen kysymykseni on, voisitteko mahdollisimman nopeasti antaa meille vähän tulevaisuuden näkymiä, jotta Alankomaissakin tiedettäisiin, missä mennään. Ja sitten kun jätteestä puhutaan, puhutaan sitä, että 10 prosenttia pitäisi polttaa. Tätä osiota tarvitaan aina. Ja minullakin olisi vielä kysymys, kun puhutaan muovijätteestä merissämme. Nyt monet suuritkin yritykset ovat hankkiutumassa eroon tästä. En haluaisi olla ihan yhtä kielteinen kuin jotkut muut täällä lopulta. Ihan lähellä omia ajatukseni, kun puhutaan jätteestä, ruokajätteestä. Me, me tarvitsemme vähän lisää oppia siitä, miten syödään, miten ostetaan ruokaa, jotta tiedetään, mitä ostetaan ja miksi, miten sitä syödään. Tässä olisi varmasti ihan paljon tehtävää vielä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Selim. Kiitos, Selimovic. Thank you very much, Commissioner, for coming. Kiitos komission jäsenelle siitä, että selititte tämän ehdotuksen. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä paketti on tarpeellinen, mutta minäkin olen sitä mieltä, että tämä on liian kapealainen ja heikko ehdotus. Minua huolestuttaa tämä näkökulma tässä ehdotuksessa. Kaikki meistä ymmärtävät sen, että jos haluaa tehdä kiertotalouspaketin, joka on järkevää, pitää käyttää myös mittakaavaetua. Tietyn maan jätteet pitää voida käsitellä myös toisessa maassa, mutta jos ei käytä tätä Euroopan maantieteellistä laajuutta, menettää kaikki edut. Yksi konkreettinen esimerkki ei ole järkevää tehdä jätteestä energiaa, jos sitä ei voida siirtää jonnekin muualle. Ei ole järkeä tehdä sähköautoja E, Belgiassa, jos niitä ei voi täällä ladata. Ei ole mitään järkeä tuottaa uusiutavaa energiaa Espanjassa, jos sitä ei voida sitten toimittaa Ranskaan, koska se on estetty. Eli miten te olette käsitelleet tämän paketin eurooppalaista laajuutta? Miten käyttää tätä Euroopan maantieteellistä aluetta, jotta voisimme nämä hyödyt käyttää hyväksi, jota paketissa on Jätet huomiota. Ei. Peterle. Kiitos komission jäsen alustuksesta ja vastauksista. Vastauksiin on melkein va- kysymyksiin on melkein vastattu, mutta tämä uusi paketti alentaa näitä aiemmin esitettyjä jätetavoitteita. jätteen kierrätystavoitteen 70 prosenttia on alennettu 65 pakkaa sieltä 80-75 ja elintarvikejäte tavoite on poistettu kokonaan, joten sana realistinen on kyllä vahvasti läsnä, mutta minä en kuitenkaan ole välttämättä yhtä mieltä, että realistinen on yhtä kuin se, että tekee vähemmän on meidän yhteinen asia tehdä kunnianhimoisesta houkuttelemaan. Sama pätee myös ilmastonmuutospolitiikkaan. Minä en halua tässä nyt saarnata, mutta haluaisin muistuttaa, että sama keskustelu käytiin Japanissa kaksi vuosikymmentä sitten, mikä oli realistista, mikä oli mahdollista. Japani tuolloin asetti korkeita ympäristötavoitteita – jotka auttoivat Japanin talouden kilpailukyvyn kanssa, ja minä toivon, että Euroopan unionissa toimitaan samoin. Kiitos komission jäsen, ja hyvää joulua myös sinulle, ja onnellista uutta vuotta. Thank you very much. We have... Kiitos paljon. Puheenvuorokierros on päättynyt. Komission jäsen, olkaa hyvä. Um, first of all, with regards... Kiitos. Ensinnäkin, mitä tulee meren jätteisiin, jätteeseen ja kiertotalouteen ja se, miten se liittyy eri sektoreihin, niin merten jätteet liittyvät meriin, valtameriin ja muut kiertämättömät jätteet liittyvät energiasektoriin ja täällä tuotiin esille myös jätteen kuljetus direktiivi. Olen täysin yhtä mieltä, että jäte ei ole ongelma. Aiemmin sanottiin, että mitä noin jätettä, sen suurempiin vastaisemmille ongelmia. Nykyään tilanne ei ole enää näin. Ei pidä heitä hukkaan resursseja, kuten jätettä. Se jäte on resursseja, joita voidaan käyttää omassa teollisuudessamme hyödyksi siten, että se kantaa kortensa kekoon kilpailukyvyn kanssa. Matias puhui suunnitelusta vanhenemisesta, ja olen kyllä täysin yhtä mieltä, että tästä asiasta me tulemme laatimaan selkeän suunnitelman tämän kanssa. Kun puhutaan suunnitelusta vanhenemisesta, niin puhutaan monista eri sektoreista. Puhutaan kotitalous, kulutushyödykkeistä, tietokoneista, puhelimista, monista eri asioista. Matias myös puhui siitä, että tästä on Tämä on otettava vakavasti. Me todellakin otamme tämän vakavasti. DG Marissa tähän suhtaudutaan hyvin vakavasti, kun puhutaan siitä, kuinka voidaan hallinnoida meriä ja kuinka me voimme hallinnoida näitä merikokonaisuuksia, jotka eivät kuulu enää kansallisen toimivallan piiriin. Pienten maanosien kohdalla kaikki ovat vastuussa ja kukaan ei ole vastuussa, mutta Ensimmäinen asia, jota meidän on tehtävä merten äh, saastelin kanssa, on se, että pyrimme välttämään sitä ensisijaisesti. Täällä puhuttiin maataloudesta ja lannoitteista. Me tulemme tarkistamaan lannoitedirektiivin kiertotalous maataloudessa, niin tässä on tärkeä yhteys, varsinkin kun me puhumme veden käytöstä ja veden kierrättämisestä, niin suuri osa vedestämme käytetään resurssina maataloudessa, joten me kyllä perehdymme tähän. Ja me todellakin tutkimme paljon vettä, kuinka me voimme olla innovatiivisia veden suhteen, veden kierrätyksen suhteen ja niin edelleen. Minä en ymmärrä Flanaganin kommentteja siihen, että ei voida järjestää kokousta. Hän sanoi, että ihmiset eivät puhu tästä aiheesta. No, ihmiset eivät ainoastaan puhu tästä, vaan myös investoijat jopa investoivat tähän. Joten kiertotaloudessa on yksityissektorin mukana. Ne ovat pidemmällä kuin mikä, miten lainsäädäntö on saanut aikaiseksi. Se on meidän ajatuksemme että meidän on toimittava yksityisen sektorin tukijana, sillä loppujen lopuksi yksityissektori on se taho, jonka on kyettävä toimittua näitä hyötyjä, etuja ja kiertotalouden aikaansaannoksia. Ja lisäksi puhuin niistä miljardeista, joita Euroopan investointipankki on viimeisen kymmenen vuoden aikana rahoittanut tai syöttänyt ähm, kiertotalousjärjestelmän. Me emme ainoastaan puhu tästä, vaan ihmiset ovat todellakin jo käärineet hihat ja ihmiset, jotka tarvitsevat tukemme. Mitä tulee työpaikkoihin, kilpailukykyyn, kunnianhimon? Kyllä. Kun puhumme kunnianhimosta, niin me kuuntelemme neuvostoa, parlamenttia, mutta me kuuntelemme myös tärkeitä sidosryhmiä. Sillä kun ajattelee kiertotaloutta, ta- taloudelliselta kantilta, niin meidän on kyllä kuunneltava yksityissektoria. Kun puhutaan ympäristön kannalta kiertotaloudesta, niin meidän on kuultava myös jäsenvaltiotamme. Hoisling sanoi, että tämä on hyödyksi taloudelle. No, näinhän se on. Minä en toista yksityisen sektorin tärkeyttä. Gardini puhui tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Kyllä, meillä todellakin on kokonaisvaltainen holistinen lähestymistapa. Me olemme laajentaneet soveltamisalaa. Kiertotalous alkoi paperista, lasista ja muovista, ja nyt tämä käsittää veden, rakennusalan, tekstiili, puualat, kaikki nämä alat liittyvät nyt kiertotalouteen. Ja kun puhuin näistä yhteyksistä, niin eräs suurimmista hyödyistä on se, että on vähemmän kustannuksia raaka kierrätyksen kustannuksissa. Alumiinialalla tämä prosessointi maksaa kymmenen kertaa enemmän kuin prosessoidaan tätä käyttämätöntä alumiinia kuin se, että prosessoidaan käytettyä alumiinia, joten etu on jo olemassa. Ja mitä tulee Pierre Schreiber ja Pirkin kommenttiin, niin minä puhuin jo tästä lannoitedirektiivistä ja siitä, että me tulemme tarkistamaan nämä lannoiteasetukset, muovi, merisaaste, entä miksi puhutaan merten saasteista, hän on itse asiassa maissa maassa tavattu jäte, joka päätyy mereen. Meidän tulisikin tässä ennen huomiota. Mutta mikäli haluamme nämä merten saasteet poistaa, niin minä haluaisin korostaa, että kaikki nämä ympäristöön haasteet ovat tärkeitä. Eivät ainoastaan ympäristön näkökulmasta, vaan nämä ovat ympäristöön liittyviä haasteita, jotka suovat meille taloudellisia mahdollisuuksia. Meidän on myös viestittävä paremmin kuluttajien kanssa. Merkinnät, nämä ekodesign-merkinnät, niin näiden tausta-ajatuksena on se, että annetaan kuluttajille parempi ymmärrys heidän omista valinnoistaan jäteenergia ja se, että tämä saadaan sähköverkkojen, kyllä minä tämän ymmärrän. Tämä on sama haaste, joka koskee muun muassa mm, valtamerten energiaa. Monet yritykset panostavat tähän valtamerienergiaan. energiaan mutta meidän on luotava kunnolliset infrastruktuurit, kuinka tämä valtamerten energia saadaan verkkoihin. Jollekin jäsenvaltioille ja yrityksille ei tuota ongelmia syöttää tuotettu energia olemassa oleviin jakeluverkkoihin. Ja mitä tulee Peterlen kommenttiin, nämä kierrätysannetavoitteet, niin, ja mikä on tärkeimpää, on se, että me alensimme myös tuotan, jätteen tuotannon tavoitteet en, ensisijaisesti. Me vertaamme näitä tavoitteita ja kuinka paljon niitä kierrätetään, mutta tässä unohdetaan, että kiertotalouspaketti keskittyy ennen kaikkea siihen, että alennetaan näitä tavoitteita liittyen tähän tuotettuun jätteeseen alun perinkin. Nämä eivät ole ainoastaan paperilla olevia tavoitteita, vaan meillä on toimintaohjelmat ja taloudellinen tuki näiden hankkeiden tukina. Kiitos ja hyvää joulua vielä uudemman kerran. Thank you very much and uh, we... Kiitos paljon. Tiedämme, että teidän on riennettävä. Me jatkamme kokoustamme. asia loppu käsitelty, puheenvuoropyyntöjä ei ole. Meidän on kiitettävä komission jäsentä läsnäolostaan ja siitä, että vastasi kaikki meidän kysymyksiin hyvin pitkällisesti. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat voimme jatkaa työskentelyämme. Minun on palattava esityslistan kohtaan kolme. Selvitys meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Tämä liittyy valvontaan ja muihin toimiin, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön suhteen toinen ja kolmas trilogi järjestettiin 9.11. ja silloin käsiteltiin niitä asioita, joiden suhteen oli jo erimielisyyttä, muun muassa terveys- ja kasvillisasoinnistoa, ja silloin haluttiin käsitellä ensimmäistä artiklarypästä 15. joulukuuta järjestettiin servakokous ja silloin puhuttiin valvonnasta ja niistä asioista, jotka mukaan toisessa sääntöön. 27. tammikuuta järjestetään kolmas kolmikantaneuvottelu. Ja nyt voimme siirtyä eteenpäin. Esityslistan kohtaan 5. 5 ja 6. Yhteiskeskustelu. Eli tässä halutaan on kyse, että on kyse valtiosta toisen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan vuoden 1979 yleisopimuksen liittyvän fyysisiä organisaatioita koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan tehtyjen muutosten hyväksymisen suhteen. Minä vaihdan italian kielen. grande distanza e volta tutelare. Niin, tässä on kyse ehdotuksesta, jotka perustuvat tutkimuksiin, jotka tulevat vuosina 1972 ja 1976. Nämä johtivat yleissopimukseen, joka allekirjoitettiin vuonna 1979. Tämä oli ensimmäinen oikeudellisesti sitova väline. Ja tässä yleissopimuksessa määrätään myös valvontajärjestelmästä näille valtiosta toiseen liikkuville ilman epäpuhtauksille. Yleissopimuksen liitettiin kahdeksan pöytäkirjaa, jotka koskevat äh, rikkiä, haehtuvia orgaanisia yhdisteitä ja raskasmetalleja muun muassa sekä alailmakehän otsonia. Lisäksi yksi pöytäkirja koskee pysyviä organisia yhdisteitä. Nämä pöytäkirjat on nyt tarkistettu tehokkuuden kannalta ja vuonna 2007 sitten sovittiin pöytäkirjojen sopi, äh, muuttamisesta. Vuonna 2009 nämä äh, päätökset ratifioitiin. Ja nämä, tämä olisi tärkeä askel Ympäristön suojelussa ja ilman epäpuhtauksien torjumisessa. Tässä on kyse orgaanisesta haitta-aineesta ja raskas metalleista myös suosituksemme on hyväksyä nämä muutokset. Eli suositus kuuluu, että kohdissa, esityslistan kohdissa 6 ja 7 annettaisiin hyväksyntä näille muutoksille. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei, joten voimme oikein antaa komissiolle puheenvuoron. Ehkä komissio voi sanoa tästä jotain. Jos kaikki ovat samaa mieltä, niin sitten voimme jatkaa näin voimme hieman päästä taas aikatauluun, kun äh, aikaisemmassa keskustelussa meni pidempään kuin odotettu. Ja sitten seuraavaksi yhteiskeskustelu kohdista 7-9. Tässä on äh, työjärjestyksen 105 artiklan mukaisesta vastalauseesta kyse äidinmäinen korvikkeet ja vieroitusvalmisteet. Kollega, joka on tässä vastuussa, ei käsittääkseni ole täällä paikalla. Hän varmasti tulee vielä paikalle, joten ehdotankin, että, että keskustelemme ensiksi vastuuvapaudesta vastuvapausmenettelystä, jotta pääsemme hieman etenemään etsyslistalla. Odotamme siis kollega Keith Tayloria. Koska hän ei ole vielä paikalla, käsittelemme ensiksi vastuuvapauden 2014 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan ympäristökeskus, ja niin edelleen nämä virastot, siis jotka esityslistalla ovat. Aloitan muutamilla yleisillä huomioilla. Minä olen valmistelija, lausunto valmistelija. Pitäisin siis huomiotanne mm, minä ehdottaisin, että otettaisiin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus tässä huomioon sekä muiden tahdon tahojen mielipiteet, jotka ovat tehneet meidän kanssamme yhteistyötä. Meidän kaikkiin kysymyksiimme vastattiin. Muistaisin, että vuonna 2014 me puhuimme vastuuvapaudesta monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja tavoitteena tuolloin oli resurssien uudelleen jako kaudella 2014-2020. Nythän tässä on kyse ensimmäisestä vuodesta näissä monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ja Komission ympäristöpääosasto, sen budjetti oli 245 miljoonaa ja budjetin toteutusaste oli 99,7 prosenttia. Toteutusaste ilmastopääosastossa on noussut 99,7 prosenttia sitoumuksessa ja 93,1 maksun määrärahoissaan. Ja sitten 245 miljoonaa oli, oli tämä budjetti kokonaisuudessaan, 96 prosenttia oli toteutettu hyvin. Ja tässä on kyse siis kolmesta eri virastosta. Budjetin toteutusaste oli 99,4 prosenttia, eli sitoumuksessa ja määrärahoissa, maksumäärärahoissa, siis kyse on pääosastoista ympäristö, terveys ja ilmasto. Sitten elintarvikkeiden turvallisuus ja virastot. Haluaisin muistuttaa, että virastolla on tärkeä rooli. Ne seuraavat, ne antavat teknisiä ja tieteellisiä neuvoja, kun yritetään muotoilla lainsäädäntöä. Ne tarvitsevat siis tietyt resurssit, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Parlamentin kommenttien jälkeen on, ja tuomioistuimen kommenttien jälkeen on tehty budjettioikaisuja, ja, tämä, ja lisäksi sisäistä tarkastusta on parannettu, on otettu käyttöön parempia ratkaisuja. Tämä pätee myös parlamentin vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä antamiin kommentteihin. ESSAn sisäinen tarkastus on toiminut. Voin todeta, että näiden tietojen ja tilintarkastustuomioistuimen raportin perusteella vastuuvapaus voidaan myöntää ympäristö, ilmasto, elintarviketurvallisuus ja kansanterveysasioissa. Vuoden, vuonna 2014 nämä viisi, nä, siis näille viidelle virastolle ja komissiolle, eli lausunnoissa annetaan myönteinen kanta vastuuvapaudesta Ja nyt herra Selimovic saa puheenvuoron. Ähm. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. <clears throat> Olen kanssanne aivan samaa mieltä siitä, mitä lausunnoista sanoitte. Olen lukenut ne hyvin tarkkaan. Ja kun yritimme esittää viimeisen tarkistuksen, järjestelmä oli kaatunut, joten sanoisin vain yhden tärkeän asian, joka on meille tärkeän. Tiedän, voinko esittää tämän suullisesti tai myöhemmin, mutta tämä näyttäisi joka tapauksessa mainita. Viidessä virastossa kahdessa on petosten vastaista politiikkaa. Muissa ei tällaista politiikkaa ajeta, koska tilintarkastustuomioistuin itse asiassa esittää, että jotain väärinkäytöksiä siellä voi olla, niin minä suosittaisin, että joko parlamentti tai valiokunta esittää sellaisen kannan, että pitäisi olla petosten vastaista toimintaa. Tässä joissain virastoissa on melko suurista summista kyse, joten sellainen pitäisi sinne saada mukaan. En tiedä, Käykö tämä näin suullisesti? Pahoittelen, että järjestelmä oli kaatunut, kun yritimme esittää tämän tarkistuksen. Jos se ei ole nyt mahdollista, niin ensi vuonna, mutta se on tärkeä kysymys kuitenkin, joka pitäisi ottaa lausunnoissa esiin. Kiitos. Minun on korostettava, että on mahdollista tehdä tarkistuksia huomiseen kello 12 mennessä. Ja tavanomaisen menettelyn mukaan voi tehdä tarkistuksia ja äänestämme sitten valiokunnassa. En tiedä, onko muita puheenvuoropyyntöjä liittyen näihin aiheisiin. Ei. Näyttää siltä, että meidän on kuunneltava komissiota, mikäli komissio paikalla on. Komissio, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Pour euh, indiquer que nous sommes... Euh, Kiitos Halusimme vain tuoda esille, että olemme tyytyväisiä tähän ympäristö- ilmastoasiaan vuodelle 2014. Se on ollut helppoa vuosi, sillä tässä on nämä uudet ähm, monivuotiset rahoituskehykset ja tietysti erityispiirteitä, taloudelliset äh, välineet, jotka olivat, äh, rahoitusvälineet, jotka ovat uusia liittyen ympäristöön ja ilmastoon ja nämä investoinnit äh, saatiin alkuun ja varoja käytettiin suunnitellusti. Toinen tyydytyksen aihe, tyytyväisyyden aihe on äh, liittyy ympäristöpääosastoon. Tämä pääosasto perustettiin 2010 ja nyt tässä ollaan päästy kunnolla vauhtiin. Asiat pannaan täytäntöön aikataulussa ja ajankohtaisesti hankalan alun jälkeen. Ja kuten tiedätte, me puhumme täällä asiasta 2014 oli myös ongelmia maksatusten kanssa. 2014 vuoden maksatuksia siirrettiin vuodelle 2015. Kaikki nämä lykätyt maksut todellakin hoidettiin 2015 vuonna. Tammikuussa tilanne on saatettu uudelleen ajan. Thank you very much. I don't know if we uh, are... Kiitos. En tiedä, onko jäseniltä tähän kommentoitavaa. Mikäli ei ole, niin voimme Niin, tarkistusten takaraja on huomenna kello 12 mennessä. Äänestämme tästä valikunnassa 21. tammikuuta. Ja 23. maaliskuuta äänestämme täysistunnossa. Taylor näkyy olevan paikalla, joten voimme palata työjärjestyksen 105. artiklan mukaisen vastalauseeseen. äidimaidon korvikkeet ja vierotusvalmisteet. Erityiset lääkinnälliset tarkoitukset tarkoitetut elintarvikkeet ja viljapohjaiset valmisruoat ja muut lasten ruuat. Keith Taylor, sinulla on puheenvuoro, että voit kertoa tästä vastalauseesta ja sen jälkeen voimme käydä tästä keskustelua. Yeah, and, um... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aion puhua kolmesta luonnoksesta nyt yhdessä tässä järjestyksessä, jossa ne tulevat esityslistalla. Aluksi haluaisin sanoa, että vaikka monista syistä, jotka luettelen siellä, niin imetys on, äidin maito on parasta ruokaa pikkuvauvoille, enkä mitenkään vastusta siis aidon maidon korvikkeita, ne eivät olla välttämättömiä monille vanhemmille. Minä esitän tämän vastalauseen siksi, että haluan suojella sekä imetettyä että pullolla syötettyjä vauvoja, koska tästä luonnoksesta, tässä luonnoksessa ei mennä riittävän pitkälle, jotta suojeltaisiin vanhempia aikuisia harhaanjohtavalta mainonnalta. Maailman terveysjärjestö suosittelee yksinoimaan imettämistä kuuden ensimmäisen elinkuukauden jälkeen. Ja kuuden kuukauden jälkeen rintaruokintaa täydennettäisiin tällaisilla terveellisillä ja riittävästi kaikkia osioita sisältävillä ruoilla. Euroopan alueella – 21 valtiosta vain 13 prosenttia vauvoista jo ainoastaan äidin maitoa kuuden kuukauden ikäiseksi. Rintaruokintaan liittyy paljon terveysetuja sekä vauvoille että äideille ja EU pitäisi tehdä enemmän, jotta voitaisiin suojella ja tukea tätä käytäntöä. Mutta tämä delegoidu asetusluonnos ei sisällä riittää riittävästi määräyksiä, joilla estettäisiin epäreilu kilpailu rintaruokinnan kanssa. Siksi ei noudateta WHOn kansainvälistä suositusta ja siihen liittyviä päätöslausemia, jotka liittyvät äidinmaidon korvikkeen mainostamiseen. Tämä asetus sen sijaan, että vaadittaisiin kansainvälisen koodin noudattamista, niin sen sijaan heikennetään jäsenvaltioiden toimia tällä saralla. Näin ei voida parhaalla mahdollisella tapaa suojella lapsia ja äitejä. Vaikka tämän kansainvälinen koodisto sisältää sen ajatuksen, että ei pitäisi mainostaa tai muuten edistää yleisö kansalaisilla äidinmaidon korvikkeita tai vierotusvalmisteita, jotka molemmat ovat tämän koodin alaisia – tässä kuitenkin sallitaan on se, että mainostetaan äidinmaidon korviketta sellaisissa julkaisuissa, joissa puhutaan vauvanhoidosta ja puhutaan siitä, että jäsenvaltiot voivat lisäksi tehdä kieltoja. Eikä siinä rajoiteta ollenkaan vierotusvalmisteiden mainontaa, eikä saada mitenkäänlaista oikeudesta varmuutta niille jäsenvaltioille, jotka haluavat estää tällaisen mainonnan. Minä siis haluaisin, että kaikki äidinmaidon korvikkeen mainonta pitäisi kieltää ja vierotusvalmisteiden mainostaminen pitäisi rajoittaa sellaisiin julkaisuihin, jotka ovat tieteellisiä tai joissa puhutaan vauvojen hoidosta – lisätoimin jäsenvaltiot voivat estää tällaisen mainonnan, jos niin haluavat tehdä. Se, että terveysväittämiä esitetään näiden tuotteiden osalta, on toinen vastalauseen syy. Tässä asetuksessa kielletään nämä väitteet äidinmaidon korvikkeen osalta, mutta ei vierotusvalmisteiden osalta. Tällaiset väittämät sallittaisiin vierotusvalmisteisiin, jos komissionne hyväksyy vuoden 2006 asetuksen mukaan, joka koskee terveysväittämiä elintarvikkeissa. Komissio tällä hetkellä pohtii sitä, että sallittaisiin tällaiset väitteet, kuten että C-vitamiini vahvistaa raudan vastaanottokykyä. Tämä on aivan törkeä, vaikka tämä on ihan totta, niin se, että sallitaan tällaiset väittämät vierotusvalmisteiden yhteydessä – antaisi epäreilun kilpailuaseman sellaisille ruille, joissa ei ole pakkausta, johon tällaisen väittämän voi edes esittää. Tämä siis asettaa heikompaan asemaan sellaisen ruoan, joka ei ole tuotettua ja paketoitua. Eli tämä olisi tärkeää terveysväittämien osalta, vierotusvalmisteiden osalta. Toinen vastalauseen syy on se, että se, että lisätään sinne DHAta, on asia, joka on otettava esiin. Se on omega-3 ja se on välttämättä mukana eri maidon korvikkeissa ja Nyt se on vain vaihtoehtoinen osa molempia, vaikka hyödyt, DHA:n hyödyt ovat jääneet osoittamatta Tutkimustulokset eivät ole kaikki ihan selkeitä ja tämä on ruokaturvallisuusjärjestön vahvistama tieto. Lisäksi haluaisin, että äidin maidon korvikkeissa ja verotusvalmisteissa ei voi olla tuolaismyrkkyjen jäämiä, koska tämä haittaa pienten imeväisten terveyttä, kun ajatellaan uh, hormonisia haitta-aineita. Ja kääntyisin nyt sitten erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. Se on toinen aihe esityslistallamme tänään. Vastalauseen syyt tämän luonnoksen yhteydessä liittyvät erityisesti määräyksiin, jotka liittyvät elintarvikkeisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, jolla halutaan vastata pienten lasten tarpeisiin. Jos on kyse erityisen sairaista tai heikossa asemassa olevista, niin silloin erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden mainonta ei saisi olla sallittua. Ja tietoja, jota annetaan ammatti pitäisi rajata sellaisen tietoon, joka on tieteellisesti todennettua. Nyt tämä luonnos mahdollistaa mainonnan äidinmaidon korvikkeen ja vieroitusvalmisteiden osalta, erityisesti lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta, erityisissä julkaisuissa, jotka käsittelevät vauvoja. Näitä lukevat usein tulevat isät ja äidit, ja tämä saattaa johtaa hankalaan väärinkäyttöön, siihen, että diagnosoidaan sellaisia ongelmia, joita ei ole olemassa. Ja nämä mainonnan edistämisen rajoitukset mainitaan artiklassa 10 tässä ehdotuksessa, joka koskee äidinmaidon korviketta ja vierotusvalmisteita. Mutta tässä luonnoksessa tehdään erottelu, jota ei nähdä johdanto-osan kappaleessa 18 – jos ajatellaan eroa äidinmaidon korvikkeen ja verotusvalmisteiden välillä. Näin mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat rajoittaa tai estää tällaisen mainonnan äidinmaidon korvikkeen osalta, mutta ei vieroitusvalmisteiden osalta. Tässä ei ole siis johdonmukaisuutta näiden delegoitujen säädösten välillä. Tämä saattaa johtaa epävarmuuteen, oikeudelliseen epävarmuuteen jäsenvaltioissa. Vastustaisin myös siksi, että delegoidussääntöluonnos ei mahdollista terveysväittämiä näiden erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita. Mutta jos ajatellaan brändin nimiä, niin ne ovat oikeastaan terveysväittämiä. Ja näin tavalliset tuotteet ikään kuin lääkinnällistetään. Tässä pitäisi sanoa, että brändinimit ovat terveysväittämiä, eikä niitä pitäisi sallia. Ja lopulta nolla toleranssi tässäkin jäämiin, jotka tulevat kasvinsuojeluaineista, koska on muistettava, että sisäilytysjärjestelmä on erityisen haavoittuvainen vauvojen ja pienten lasten osalta. Haluan tukea tätä ajatusta, kun äänestys on itse asiassa tammikuussa eikä huomenna. Ja lopulta sitten viljapohjaiset valmisruuat ja muut lastenruuat. Siihen liittyvä päätöslauselmaesitys, joka on kolmantena tässä listalla. Perussyy sille, että vastustan tätä delegoitua säädöstä on se, että tässä sallitaan se, että lastenruuista tulee 30 prosenttia energiasta sokerista, 7,2 grammaa sokeria per 100 kaloria – Eli 30 kilokaloria sokerista sadassa kilokalorissa energiaa. Eli jos noudatetaan tätä, niin nähdään varmasti, että tämä on ristiriidassa kaiken terveysneuvon kanssa, jota saadaan maailman terveysjärjestöstä, joka syyskuussa viimeksi esitti, että sokerit pitäisi rajoittaa alle 10 prosenttiin koko energian määrästä päivittäin. Ja jos verrataan sitä tähän luonnokseen 30 prosenttiin, niin se on kolme kertaa enemmän kuin mitä maailman terveysjärjestö esittää. Maailman terveysjärjestö tunnustaa myös, että kuudesta kuukaudesta lähtien rintamaidon lisäksi tarvitaan turvallisia ruokia lisäksi, joissa suolaa ja sokeria ei saisi olla lisättynä. Tieteelliset komiteat jäsenvaltioissa ovat myös suositelleet sitä, että leikattaisiin kaiken kaikkiaan sokerin kulutusta. Tällaisen sokerimäärien käyttö erityisesti näin aikaisessa vaiheessa johtaa luultavasti lasten ylipainon lisääntymiseen. Ja tämä vaikuttaa myös makutottumuksiin. Nuorten lasten ruuissa lisättyä sokeria pitäisi olla mahdollisimman vähän. Huono ruokavalio on tänä päivänä globaalisti suurempi tappaja kuin tupakka, alkoholi, fyysinen liikkumattomuus nämä asiat eivät ole tärkeämpiä kuin hyvä ravinto. Siksi on tärkeää huomata, että tässä ehdotuksessa ei ole riittävin toimin suojeltu vauvoja, nuoria lapsia, pieniä lapsia ylipainoa vastaan. Sallitun sokerimäärän pitäisi olla paljon pienempi noudattaen lähemmin vehon suosituksia. Minun päätös lauselman luonnoksessa esitetään tämän delegoidun säädöksen hyväksymisen lykkäämistä, kun on saatu oma tutkimus nuorten pienten lasten ruoista ja kun EFSA on katsonut uudestaan sokerin lisäämistä ja sitä, että varhaisessa vaiheessa otetaan valmis ruoka mukaan pienten lasten ruokavalioon. Lisää muutosehdotukseni liittyy nollatoleranssiin kasvinsuojeluainejäämien osalta. Sen pitää olla yleisperiaate ottaen huomioon, miten erityisen alttiita ongelmille ovat jo pienet lapset ovat. Ottaen huomioon globaalit terveyssuositukset, valmisruuan merkintöjen pitäisi selkeästi osoittaa, että tällaiset tuotteet eivät ole sopivia alle kuuden kukauden ikäisille nauhoille. Päätän puheenvuoron tähän, kiitos. Thank you very much. And now we... Kiitos paljon. Voimme aloittaa keskustelun. Vasteet, ole hyvä. Monsieur Président. Kiitos puheenjohtaja. Ette ylläty varmasti ähm, sitä, että sanon, että päätöslauselmaesitykset ovat perusteltuja Vuoden 2016 asetuksen valmistelussa e, esimerkiksi tietyt kollegat, er, esimerkiksi Rova Riis, halusivat korkeampia elintarvikestandardeja, jotta voidaan suojella heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Komission delegoidut säädökset menevät siihen suuntaan, että kuluttajat saisivat parempia tietoja merkinnöissä ja ähm, siihen suuntaan, että rajoitettaisiin markkinointia. Mielestäni nämä toimet menevät samaan äh, oikeaan suuntaan, joten en ole samaa mieltä vihreiden ryhmän kanssa. Mitä sitten tulee äidinmaidon korvikkeeseen ja vieroitusvalmisteisiin, vihreiden ehdotus imetyksestä on mielestäni hieman huolestuttava. Meidän pitäisi olla edistyksellisiä ja puolustaa naisten oikeuksia ja tämä syyllistää niitä naisia, jotka eivät imetä ja jotka joskus eivät pysty itse imettämään lastaan. Mielestäni tämä ei ole hyväksyttävissä tämä ehdotus. Varmasti me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että äidin maido on aina parempaa, mutta pitää olla turvallisia ja terveellisiä vaihtoehtoja tarjolla. Ja Mielestäni näiden korvike, korvikkeiden kaupallistamisen estäminen on mielestäni vaarallista. Delegoidet säädökset määräävät, että äidinmaidon korvikkeessa pitää olla tietyt ainesosat, Äidimäinen korvike ja vierotusvalmisteet on merkitty aivan tarkasti, jotta kuluttajat pystyvät ne erottamaan muista tuotteista. Ja mm, mielestäni kuluttajien turvallisuus on siis taattu. Entä sitten erityisen lääkinnällisen tarkoituksen tarkoitetut elintarvikkeet ja viljapohjaiset valmisruuat ja muut la- lasten ruuat? Mielestäni näille ehdotuksille ei ole perusteluja. Puhutaan johdanto-osan kappaleista ja artikloista. Pyydetään nella tolerenssia kasvisuoja-aineiden jäänteille, mutta raja on, on jo todella alhaalla 0,01 mikrogrammaa kiloa varten. Ja tämä pätee jo kaikkiin kasvinsuojeluaineisiin ja myös äidit voivat omassa äidinmaidossaan siirtää lapsille tällaisia suojeluaineiden jäänteitä. Mielestäni tällaiset säännöt eivät olisi mahdollisia panna täytäntöön, sillä tiettyjä kasvinsuojeluaineita on ympäristössä, eli nollatoleranssi ei ole realistinen vaatimus. Lisäksi viljapohjaiset valmisruoat ja muut lasten ruoat niiden ravintosisältö on, määr, on säännelty, jotta rasvojen, suolan ja sokerin määrä ei ole liiallinen. Minä kyllä tunnustan, että komitologiamenettely ei ole kaikesta selkein, mutta pitää pitää kuitenkin painottaa, että näistä delegoista säädöksistä asetuksesta on ollut konsensus komission ja jäsenvaltioiden välillä. Mielestäni pitäisi ottaa huomioon sellaiset nuoret äidit, jotka eivät fyysisesti tai muuten voi imettää ja pitää myös ottaa huomioon vastuullisuus, näiden ihmisten vastuullisuus, joten ei voida kieltää tätä suorata käsin. Tietysti myös elintarviketeollisuus parantaa, sen pitäisi parantaa jatkuvasti näitä tuotteita, mutta minä siis en tue näitä vastalauseita. Kiitos paljon, Charles øh, Først tak for en meget grundig gennemgang af de tre indsigelser. Øh, Jag representerar Socialdemokraterna øh, sammen med fru... Kiitos kattavista perusteluista näihin vastalauseisiin. kuusi vuonna olin mukana tekemässä työtä varjoisitellen näiden aiheiden parissa. Esitän, että tuetaan kahta näistä vastalauseista. Äärimäärän korvikkeita ja vierotusvalmisteita. Tulee olla erittäin vuorollaan, kun käsitellään näiden mainostamista ja terveysilmoituksia. Ja on tärkeää, että kuluttajille annetaan tietoa siitä, että vaihtoehtoja on Nämä vauvat ovat erittäin haavoittuvainen ryhmä ja meidän tulee olla varsin varovaisia sen suhteen, mitä näihin mainoksiin voidaan kirjoittaa. Meidän ei tulisi ylistää näitä tuotteita liemin. Nimenomaan näitä äidinmäärän korvikkeita ja vierotusvalmisteita. Mutta me emme voi tukea vastalausetta liittyen erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin niin tarkoitettuihin elintarvikkeihin, mutta viljapohjaisten valmisruokien suhteen niin olemme sitä mieltä, että olisi väärin, mikäli EU sallii loppujen lopuksi sen, että vauvojen ja lasten ruuissa on jopa 30 prosenttia sokeria. Varsinkin tällaisena aikana, jolloin ylipaino on eräs suurimmista haasteistamme, varsinkin lasten ylipaino. Tätä on siis pyrittävä rajoittamaan. Ja kyse oli siitä, että komissio vastustaisi tätä, mutta mikäli haluatte sallia tämän suunnattoman määrän sokeria, EFSAn tulisi katsoa näitä ruoan koostumuksia ja minä olen sitä mieltä, että näin, näin korkeaa määrä sokeria ei tulisi päästää. Salia elintarvikkeissa minä vetoankin ST-ryhmän, että tätä vastalausetta tuetaan. Odotamme innolla, miten asia etenee. Kiitos puheenjohtaja Pohon varjoesittelijä Fredrik Riisin nimissä. Hän ei päässyt tähän vuoden viimeiseen kokoukseen. Fredrik on ollut esittelijänä kaksi ja puoli vuotta sitten perusasetuksen esittelijä, joiden pohjalta nämä vastalauseet on nyt esitetty ja meillä on vähän huolia näiden tekstien kanssa. Yleiset kommentit ensin. Hän on sitä mieltä, että ei voida puhua vastalauseesta. On sanottava, että koko asetuksen uudelleen kirjoittaminen, joka hyväksyttiin vuonna 2013 ensimmäinen astuu voimaan heinäkuussa 2016, on vaikea ymmärtää, miksi delegoituja säädöstä vastustetaan Delerin puolelta. Tässähän noudatellaan lainsäädäntöä, joka hyväksyttiin kesäkuussa 2013. Sillä kriisin nimissä haluaisin vain painottaa tätä epäjohdonmukaisuutta. Klaus Rytter puhui tästä ja Michel myös. Siteerän puheenvuoroja. Pidämme hyvänä, että varovaisuusperiaate otetaan tekstin mukaan ja pyytäisimme myös erityistä sääntöä nanomateriaalien ja mainonnan osalta, kun on tärkeää, että johdetaan johtaa harhaan kuluttajia. Siksi puollamme tätä tekstiä. Luultavasti poliittisista syistä vihreät ovat muuttaneet mielensä tässä kai halutaan taistella yksinomaisen imettämisen puolesta yli kuuden kuukauden iän. Me liberaaleina todella vastustamme sitä, että rajoitetaan naisten oikeutta valita, haluavatko naiset imettää vai eivät eri syistä, vaikka työ- ja perheen yhdistäminen tai se, että fyysisesti ei ole mahdollista imettää. Sitten yksityiskohtaisemmin ensimmäinen vastalause, äidinmaidon korvikkeet ja vierotusvalmisteet. Ensimmäinen argumentti. Vihreät ovat pyrkineet esittämään, että tässä olisi ristiriita eu lainsäädännön ja maailman terveyssäätiön suositusten välillä. Tämä on väärin ei siksi ainoastaan, että komissio huolehtii johdonmukaisuudesta, vaan jäsenvaltiot noudattavat maailman terveysjärjestöjen suuntaviivoja. Ei mitään uutta ole tapahtunut sen jälkeen, kun perusasetus virallisessa lehdessä julkaistiin. Toinen argumentti on tuo normaali, että halutaan laajentaa tuota mainontakieltoa virvoitusvalmisteiden osalta 6 kuukauden, 12 kuukauden ikäisten osalta. Tämä äänestettiin nurin jo ensimmäisessä käsittelyssä, erityisesti koska tässä syntyisi ristiriitaa, kun lapset siirtyvät tällaisen sekaruokavalion osalta. Me kannamme tietenkin samaa huolta torjuntainen jäämistä ruoassa. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että meillä on kaiken tiukemmat säännöt täällä Euroopassa torjuntainen jäämien osalta. 0,01 milligrammaa kilossa varovaisuusperiaatteen mukaan, mutta niin kuin tässä päätöslauselmaesityksessä esitetään nolla toleranssi torjuntajäämien osalta, on aivan epärealistinen ehdotus. Me tiedämme kaikki, että joskus ympäristö on torjunta-ainejäämiä sisältävää, vaikka mitä tekisimme. Komissio on myöskin esittänyt asetuksen täytäntöönpanon osalta, että kiinnitetään huomioita CMR-tekijöihin. Siksi on huolehdittava siitä, että saadaan myös EFSAn tuki ja puhutaan tekemistä rajoista joidenkin aineiden osalta, kun tuo 0,1. Ja vielä viimeinen kohta varjoesittelijän kannalta. Nyt ei puhuta tavallisista kuluttajista, vaan potilaista, joskus hyvin nuorista, joilla on kroonisia sairauksia. EPn valtuuskunta selvitti sääntöä tiedonannon osalta. Tiedonannon pitäisi olla aina mahdollista, mutta mainontaa voidaan rajoittaa. Nyt on selkeä virke ja viesti siitä, että pitäisi kertoa ilman, että mainostetaan erityisesti ammattilaisille. Nyt edustaja Taylor ovat täysin uudistusta. Tämä ei vastaa työjärjestyksen mukaista vastalausetta, siksi ehdotamme ryhmällemme, että ryhmämme vastustaisi jokaista kolme vastalausetta. Kiitos. Miss Good. Kiitos. Gooding. Oui, merci. Euh, Kiitos. Kolme vastalausetta, jotka Taylor esitti, niin herättävät kyllä kysymyksiä liittyen varsinkin näihin ähm, tulosmyrkyjäämiin ja muihin Eli olemme sitä mieltä, että WHO on suosituksia liittyen varsinkin imetykseen merkintöihin ja markkinointiin, niin olisi noudatettava ja merkintöjen suhteen me tuemme Tayloria, mitä tulee näihin äitiyssuosituksiin, niin ja näihin paketteihin, joita tarjotaan äidille, niin minä uskon, että äiti, joka tahtoo imettää, ei joudu houkutusten näiden näytteiden takia houkuteltua toisenlaiselle tielle. Me olemme sitä mieltä, että glyfosaatia mm, ei ole otettu mukaan listalle, vaikka kaikki tietävät, että tämä on kenties käytettyin tuholaismyrkky. Ja mitä tulee DHA, joka on tärkeä osa tai rasvahapo, niin tämä tästä ei ole näyttöä, ei ole näyttöä, että tämä olisi hyödyksi lapsille ja tämän korvikkeessa saatavan DHN läsnäolo korvikkeessa ei korvaa äidinmaidosta saatavaa DHAta. Ja mitä tulee näihin viljapohjaisiin valmisruokiin ja muihin lasten ruokiin, olemme sitä mieltä, että lisätty sokeri eli tämä 30 prosenttia on kolme kertaa suurempi kuin mitä WHO suosittelee. Ja lisäksi me olemme edellinen Estelin kanssa yhtä mieltä, että näitä tuotteita ei tulisi mainostaa ja tässä ei tulisi tuoda esille tuotteiden nimissä niiden ravintoarvoja edistäviä kohtia. Me haluamme tukea näitä esitettyä vastauksia. Thank you very much. Kiitos. Gardini seuraavaksi. Grazie, molto rapidamente, perché... Eh, eh, Kiitos. Ihan lyhyesti vain haluaisin kommentoida. Minulle on aivan selvää, kun kuuntelen kollegoita, jotka kuvailivat näitä vastalauseita ja jotka puhuivat perusteluista näille vastalauseille. En tiedä, onko valmistelija nyt seurannut lainsäädäntötyötä viime kaudella, joissa siis neuvoteltiin tämän, näiden vastalauseiden pohjana olevasta lainsäädännöstä. tämä prosessi oli pitkällinen, yli kaksi vuotta, ja silloin neuvottelimme tästä pitkällisesti. Tuolla tehtiin niin paljon työtä, jotta saataisiin tyydyttävä tulos aikaiseksi, sellainen tulos, joka tyydyttää kaikkea. Ja nyt näyttää siltä, että otettaisimme askeleen taaksepäin ja aloittaisimme aivan alusta, aivan vuodesta nolla, mutta me emme ole vuodessa nolla. Sääntöjä on tarkistettu, huolenaiheita on otettu huomioon ja näiden tulosten sijaan yritetään nyt reagoida johonkin aivan muuhun. Kollega sanoi tuossa aikaisemmin, että jäsenvaltioiden pitäisi rajoittaa mainoksia enemmän, mutta tämä onkin jo tehty. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa mainontaa entisestään. Eli siis eh, näin tehdään tietojen tarkistusten jälkeen. Ja me puhumme myös eh, tietystä aineista hyvin pitkällisesti suuri, suuren yleisön mielipide on kyllä itse asiassa aika myönteinen tällä rintamalla. Aikaisemmin puhuttiin vapaaehtoisesta käytöstä, äh, siis synteettisen DHN, DHAn vapaaehtoista käytöstä, mutta vaikuttaa siltä, että, se, että jos sitä ei käytetty, se oli kilpailuhaittaa. Me halusimme taata, että ei tulisi minkäänlaisia epäreiluja kilpailuetuja, ettei voitaisi painostaa vanhempia mitenkään. Olisi harmi, jos nämä vastalauset hyväksyttäisiin, sillä me olemme käsitelleet näitä kaikkia asioita ja olemme syvällisesti keskustelleet näistä. Ja jos nyt aloitetaan aivan alusta uudelleen, niin täytyy sanoa kyllä, että tuo aikoinaan tuo kahden vuoden prosessi oli kyllä rankkaa työtä. Ja jos nyt aloitetaan alusta, tämä saattaisi luoda oikeudellista epävarmuutta ja se olisi hyvin haitallista ei pelkästään tälle alalle. Tietysti tämä ala on sinällään myöskin tärkeää, mutta kyse ei olisi haitosta pelkästään tälle alalle. Pitää, pitää muistaa työpaikat, mutta pitää myös muistaa kuluttajat, sillä kuluttajat eivät pystyisi nauttimaan tästä suojelusta, jota parlamentti on jo aikaisemman työllään luonut. Me haluamme e, taata sen, että näissä vastalauseissa ilmaissut huolenaiheet, en tiedä olitteko tässä valiokunnassa tuolloin, kun tätä käsiteltiin, mutta me kyllä hyvin syvällisesti käsittelimme näitä kaikkia huolenaiheita tuolloin, joten pyytäisin, että ette vie eteenpäin näitä vastalauseita. Kiitos Gentile. Vengo. Kiitos puheenjohtaja. Olen lastenlääkäri ammatiltani, joten puhun nyt tässä ominaisuudessa minulla on siis jonkinnäköistä kokemusta tähän aiheeseen liittyen. Ja jos sallitte, minä haluaisin puhua SD-ryhmän kollegoille. Minä luin nämä vastalauseen perusteet ja olen tarkkaan miettinyt näitä asioita. Perehdyin kaikkiin asiakirjoihin. Tämä oli pitkä työ. Minulle on syntynyt nyt sellainen kuva, että tässä taustalla on huolenaiheita, jotka kyllä ansaitsevat tulla huomioiduksi. On sanomattakin selvää, että että imetys on terveellistä, varsinkin silloin kun nainen on päätänyt synnyttää lapsen, niin on oikein, että nainen myös imettää lasta, mutta on kuitenkin tilanteita, joissa ei ole mahdollista imettää lasta. On myös tilanteita, joissa imetys ei ole mahdollista. Ja kollega toi tämän ansiokkaasti hiljattain esille. Työmarkkinoiden rakenne tätä nykyään on sellainen, että naiset eivät saa apua lasten hoito, hyvinvointijärjestelyt, lasten päiväkotijärjestelyt, niin ovat riittämättömiä. Tämä on ongelmallinen sellaisille naisille, jotka haluavat eh, jatkaa työssään olisi tuotava, no nyt voisimme puhua näistä järjestelyistä tämä ehkä ei ole oikea paikka tai aika sille, mutta tähän voitaisiin palata myöhemmin. No, nyt palaan aiheeseen. Minä olen sitä mieltä, että meidän on löydettävä yhteensovittavampia poli- politi- politiikkoja tämän imetysasian suhteen. Meidän ei pidä olla liian demagogisia. Ei pidä myöskään käyttää imetystä keinona taistella köyhyyttä vastaan. Tämän tyyppiset keskustelut eivät mielestäni ole hyödyllisiä. Haluaisin mieluummin kuulla tieteellisiä argumentteja. Ja lisäksi haluaisin, että voidaan välttyä sellaiselta tilanteelta, että naiset eivät joudu tekemään näitä päätöksiä. Silloin kun on vaikea tilanne, niin ongelmat vaikean tilanteen taustalla tulisi poistaa. Italiassa on sellainen tilanne, että sairaalat saavat lasten ruokateollisuudelta pieniä tuttipulloja, jotka välitetään eteenpäin ilmaiseksi äideille heti sen vaiheessa, kun he ovat synnyttäneet. Ja kaikki italialaiset sairaalat jakavat näitä Tämä on mielestäni kenties erilainen kokemus kuin mikä täällä on kuvattu. No nyt puheenjohtaja uhkaa minua tällä puheenjohtajan vasarallaan. Päätän puheenvuoroni. Toivottavasti, että, toivon, että me voimme palata tähän kysymykseen ja voimme harkita tätä ennen kuin viimeistelemme kantamme. Ek. Danke, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ainoastaan puhua yhdestä vastalauseesta, jossa Taylor on esittelynä. Tämä koskee maidon korviketta ja vieroitusvalmisteita. Ja ajattelin puhua sokeripitoisuudesta. Minulla on lääkäreitä sukulaisena minä kysyin, miksi lapset niin mielelläni ja niin paljon haluavat syödä makeaa ja makeisia. He selittävät, että jos lapsi saa hyvin sokeripitoista ruokaa, niin lähes välittömästi syntyy lapsen aivoissa uusi yhteys, joka antaa tällaisen myönteisen ärsykkeen ja aina kun saa uudestaan sokeria, niin uusi tällainen neuroniyhteys syntyy aivoissa. Ja näin korkea sokeripitoisuus johtaisi vain siihen, että luonaan tällainen sokeririippuvaisten sukupolvi. Me tiedämme kaikki, mitä kielteisiä vaikutuksia terveyteen sokeripitoisella ravinnolla on. Ehkä pitäisi suoraan sanoa se, mitä teollisuus saa aikaiseksi, on se, että ihan pikkulapsesta asti tuotetaan sokeririippuvainen, joka koko kuluttavan ikänsä sitten ostaa sokeripitoisia tuotteita. 30 prosenttinen sokerin pitoisuus on jo lähes rikollista. Kiitos. Melior. Kiitos puheenjohtaja. Minä jatkan siitä, mihin edellinen puhuja jäi, mutta en puhu niin dogmaattisesti kuitenkaan kuin edellinen puhuja. Minua myös kiinnosti tuo iso ero. WHO sanoi, että 10 prosenttia sokerin osuutta on ok ja meillä näissä säännöissä on sitten 30 prosenttia. Miksi on nykytietoja ei ole noudatettu, kysyisin ennen kaikkea, kun katsotaan näitä yli- ja liikalihavuusmääriä Euroopassa. Meidän pitäisi pikkulasten, lasten ja nuorten ravintoon kiinnittää huomiota ja minusta nämä sokeriosuudet ovat kyllä hyvin korkeita. Haluaisin vielä näistä kasvinsuojeluainejäänteistä kysyä, voidaanko tällaisia alle 0,01 prosentin jääneosuuksia saavuttaa. Mielestäni pitää käytännöllisesti arvioida, mitä todella voidaan saavuttaa ja missä ovat, mitkä, mikä on mahdollisuuksien rajoissa. Kiitos, Sommer. Ähm, Kiitos paljon. Minun on kyllä sanottava, että vihreiden argumentit eivät nyt oikein avaudu minulle. Olen sitä mieltä, että nämä vastalauseet ovat vallan ideologisia. Kyllä minäkin haluan, että suositaan imettämistä. Minäkin imetin kuuden kuukauden ajan, mutta jossain vaiheessa tarvitaan muutakin ravintoa minä olin silloin tilanteessa, etten ollut ammattielämässä mukana, mutta minulla oli monia ystävättäriä, joilla ei ollut sellaista luksusta, että pystyivät jäämään kotiin. Neidän oli lopetettava imettäminen paljon aikaisemmin, koska oli mahdotonta yhdistää imettäminen ja työssäkäyminen. Se oli realiteetti ja ihan tärkeä syy sille, että tällaisia tuotteita on olemassa, joista nyt puhumme. Komission delegoidut säädökset sisältävät tämän ajatuksen, että imettäminen olisi imeväisille parasta ja sitten rajoitetaan näiden tuotteiden mainontaa hyvin voimakkaasti. Tällaiset terveysväittämät ovat pitkälti kiellettyjä ja kuluttajat voivat selkeästi kyllä nähdä erän maiden korvikkeen erotusvalmisteiden ja viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien välillä. En ymmärrä, että tämä olisi erilainen, jos siinä on väittämän mukana, jossa puhutaan imettämisen paremmuudesta. Ja sitten mainonta, joka on mahdollista korvikkeiden verotusvalmisteiden osalta, on hyvin rajallista ja tämä koskee ainoastaan erityisjulkaisuja. Siksi täydellinen äänestyskielto on turha Nämä ovat tällaisia asiantuntijoiden julkaisuja, joita ammattilaiset lukevat. Ei näitä lue jokainen isä tai äiti. Nämä ovat ammattilaisten lehtiä. Ja kun nämä tuotteet ovat käytössä, jossa tällainen lääkennän alan asiantuntija mukana, tällaiset lisätiedot ovat tuurehia. Näissä voi, merkeissä jos on terveysväittämien nimissä, niin meillä on kyllä silloin jo säännöt, jossa tässä rikotaan, eikä pidä nyt antaa ymmärtää, että olemme tähän mennessä toimineet aivan alueelle, jossa voi toimia ilman mitään sääntöjä. Ja sitten vielä sanotaan, että jäsenvaltiot voivat rajoittaa edelleen, jos näkevät sen tarpeellisena. Eli mitään muuta tässä vielä vaaditaan. Minä en ymmärrä näitä vastalauseita ollenkaan. Maailman terveysjärjestön suositus on kuitenkin sellainen, että voidaan kyseenalaistaa. Kyllä tällaisia suosituksia on annettu, jotka eivät vastaa niitä suosituksia kannanottoja, joita tieteelliset tahot esittävät meillä Euroopassa. Meillä on EFSA oma viranomainen, joka myös antaa omat suosituksensa. WHOn suositus sokeri osuuden osalta. Eikä tällaista arvoa ole, että suositellaan sokerin osuutta. Sokeriahan ei tarvita tässä. Olen just samaa mieltä, että lapset voidaan opettaa sokerilla. Näin yleensä isovanhemmat tekevät. Syöttävät sitten lapsille suklaata. Ja tästä lapset kovasti pitävät, tämänkin olen kokenut jo itse, mutta EFSAn suosituksista pitäisi pitää kiinni. Ja myös saksalainen taho, jossa on tutkijoita, jotka ovat toimineet jo pitkään ja ovat antaneet pitkään neuvoa poliitikoille. Ja tämä WHOn suositus on sellainen, johon tämän elin suhtautuu kriittisesti, erityisesti 5 prosentin päivittäisistä ravintoa niin tässä ei ole kunnollista tieteellistä pohjaa ilmeisesti. Ja tämä on mielestäni tärkeä seikka. Eli vehon suosituksiakaan ei pitäisi ihan sokeasti pitää ainoana oikeana. Ja vielä olisi ehkä tärkeää mainita se, että vehon suositukset eivät koske sokeria, jota on luonnollisesti tuotteissa, eli hedelmissä ja vihanneksissa oleva hedelmä sokeria tai maitotuotteessa luonnollisesti olevaa. Eli tällaiset raja-arvot ovat tavallaan keinotekoisia. Ja sitten kun puhutaan musta lasten ruoasta, selkeästi osoitetaan, että nämä eivät ole imeväisikäisille. Siksi mielestäni tuo kritiikki on liioiteltua. Minä luulen ja olen vakuuttunut siitä, että uusien sääntöjen kautta, jotka ovat tiukimpia sääntöjä, joita esitetään imeväisille ja pikkulapsille. Niin nyt lisäsäätely on mielestäni turhaa. Sitä ei tarvita. Meillä on jo riittävän hyvät säännöt. Lisäksi, kuten sanoin, tuo viittaus, että imettäminen on lapsen kannalta aina parempi, niin se ottaa sinne tuotteisiin mukaan, mitä me haluamme vielä lisää. Tässähän olisi lääkäreiden ja monen ammattilaisten tehtävä viitata siihen ähm, vanhemmille ja äidelle. Mutta samoin kuin alkoholin kulutuksen osalta, varmasti tässäkin on paljon vielä tiedottamista tehtävänä. Mutta kuten aluksi sanoin, emme saa unohtaa, että on sellaisia naisia myös, jotka eivät pysty imettämään. Jostain syystä se ei onnistu tai naiset pysty, joutuvat lähtemään töihin. Ja minä todella en halua, että nyt syytellä näiden vastalauseiden kautta näitä naisia. Heille tulee huono omatunto, jos ei ole paikallaan. Emme me voi säädellä kaikkia ihmisten elämässä. Minä en halua antaa huonoa omatuntoa äideille. Kiitos. Thank you very much, Mr. Balso. Kiitos, Balso. Elnök úr, köszönöm a szót. Én egy kérdést szeretnék föltenni. Ha a jogsz... Kiitos Minulla on kysymys. Kun sääntelemme, kun tämä lainsäädäntö hyväksyttiin, en ollut jäsen. Haluaisin kuitenkin tietää, mitä tarkoitti, että on mainonnalla. Varsinkin silloin, kun puhutaan korvikkeesta, ja vierotusvalmisteista. Meillä on tutkimustuloksia, faktoja ja tietoja, mikäli nämä ovat olemassa medioissa, niin objektiivinen, perusteltu tieto on esillä medioissa, niin onko tämä mainonta, mikäli näin on, mikäli halutaan kieltää tämä tietojen välittäminen, niin siinä vaiheessa me kiellämme itse tuotteen sillä potentiaaliset kuluttajat eivät pääse käsiksi näihin tietoihin, joita tarvitaan. Eli tässä ikään kuin epäsuorasti kielletään itse tuote. Mikäli terveysvaikutuksia, terveysväittämiä esiintyy, sanotaan, että äidinmaidon korvike tai vierotusvalmiste on terveellisempää kuin äidinmaito, niin toki tämän tyyppinen pitää kieltää, mutta se, että itse tietojen välittäminen kielletään, niin se kyllä kieltää itse tuotteen. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat Krosted, Karninen ja Somar puhuivat oikein hyvin jo yksityiskohdistakin, ähm, joten en toista sitä. Minä haluaisin vain puhua omista äh, kokemuksistani. Olen yksi kahdeksasta lapsesta ja lapsesta ja meidän maitoomme laitettiin sokeria e, ja käytettiin jopa pastorisoitumatonta maitoa. No mielestäni en minä en ole siltikään kasvanut mitenkään e, epäterveelliseksi aikuiseksi vai mitä haluaisin myös kokea, puhua vielä omista kokemuksista, niin minulla on nimittäin itsellä neljä äh, lasta. Olen kaikkia heitä imettänyt ja olen ähm, imettänyt myös kaksosia, mutta se ei ole helppoa. Ne, jotka sanovat, että imetys on parasta, e, eivät ole sitä ikinä kokeilleet. Se on todella vaikeaa. Tämä valiokunta ei ole vastuussa moralisoimisesta. Tämän valiokunnan tehtävä on katsoa näitä ja säädöksiä ja päättää siitä, ovatko ne tarkoituksenmukaisia. Minun mielestäni ne ovat tarkoituksenmukaisia. Muista asioista voidaan puhua toisten. Todellakin tuen kollegoiden kommentteja. En voi tukea vihreän, vihreiden ryhmän kollegoja. Kunnitan heitä kyllä, mutta minua kyllä haittaisi, jos vielä lisättäisiin äitien huolestuneisuutta, se, se, siihen päästäisiin kyllä juuri tällaisella keskustella. Tiedän tämän, kun muistan itse, millaista oli olla nuori äiti. Herra Taylor puhui mainostamisesta ja, ja hän vihjasi, että äidit ja isät eivät pystyisi, eivät pystyisi tekemään valistuneita päätöksiä. Kyllä minun, minun mielestäni pitäisi luottaa ihmisten kykyyn. Ehkä äitini, äidilleni on vain onne, oli vain onnea, me, ja kyllähän me yritämme nyt auttaa ihmisiä. Me yritämme tehdä sen, mikä on oikein äideille, äideille, lapsille ja isille, ja komission työtä tässä pitäisi tukea eikä vastustaa. Kiitos. Kiitos. Nyt olen sitä mieltä, että meidän on kuunneltava komissiota. Heille esitettiin kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for giving me the floor, and uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Kiitos tästä vilkkaasta keskustelusta. Ehkä ihan ensiksi haluaisin hyvin selvästi sanoa, että Euroopan komissio on samaa mieltä tiedoyhteisön kanssa siitä, että imettäminen on parasta terveille imeväisille. Me olemme sitoutuneita imettämisen tukemiseen. Meillä on aloitteita tällä saralla. Esimerkiksi tuemme jäsenvaltioita EUn toimintaohjelman kautta 2014-2020 rahoitimme yhdessä ohjelmaa, jolla haluttiin edistää imettämistä. Lisäksi ponnistellaan yhdessä kehitysmaiden kanssa, kuten komission tiedonannossa EUn poliittisissa puitteissa, jossa tuetaan ulko- isessä tuessamme naisten ja miemäisten asemaa. Samalla on muistettava, että kaikilla naisilla on oikeus valita, haluatko imettää vai eivät. Me varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että lopullinen valinta on henkilökohtainen valinta. Ja tässä EUn vastuu on esillä, kun ajattelemme mitä mahdollisuuksia meillä on huolehtia ensinnäkin siitä, että tähän valintaan ei kielteisesti vaikuteta ulkoisesta, esimerkiksi että annetaan harhaanjohtavaa tai riittämätöntä tietoa vanhemmille tai huoltajille, jotka näin kääntävät selkänsä imettämiselle. Ja kun äiti päättää olla imettämättä, pitää olla vaihtoehtoinen tuote, joka vastaa imeväisen vaatimuksiin – että voidaan edistää imeväisten kasvua ja kehitystä. Tässä hengessä olemme delegoidut säädökset esittäneet. Delegoidut säädökset perustuvat tuoreimpaan EFSAn tieteelliseen tutkimustulokseen ja laajat kuulemiset on järjestetty jäsenvaltioiden ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Pari sanaa tästä, koska päätöslauselma esityksessä kannetaan huolta avoimuudesta. Haluaisin vakuuttaa, että kuulemiset toteutettiin kaikkien sidosryhmien kanssa, myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Komissio on pyrkinyt todella aitoon avoimuuteen tässä työssä. Myös kansalaisjärjestöjen toimien kautta tämä teksti on kehittynyt kuluttajasuojan osalta ja varmasti ja kansalaisjärjestöt, jotka ovat edustettuna tällä tänään voivat vahvistaa tämän tiedon. Delegoidut säädökset sisältävät edistysaskeleita kuluttajasuojan ja imettämisen tukemisen osalta. Mainitsisin muutamat seikat. Kaikki terveysväittämät on kielletty äidinmaidon korvikkeiden osalta ja selkeästi erotellaan äidinmaidon korvike ja vieroitusvalmisteet. Lisäksi on lisätty uusia rajoituksia erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. Erityisesti on, olemme saaneet innostusta niistä säännöistä, jotka koskevat äidinmaidon korvikkeita. Kuten edustaja Grosten mainitsi, mekin olemme vähän yllättyneitä siitä, että päätöslauselman luonnoksissa avataan joitain tärkeitä poliittisia päätöksiä, joista sovittiin parlamentin neuvoston ja komission kesken, kun neuvottelimme perusasetuksesta – Varmasti voitte olla samaa mieltä kanssanne siitä, että komission on noudatettava tässä työssä sitä mandaattia, jonka neuvosto ja parlamentti on antanut. Emme me voi jättää huomiota perusasetuksen yhteydessä tehtyä poliittista päätöstä. Silloin emme noudattaisi omaa toimivaltaamme. Esimerkiksi vaatimus, että vierotusvalmisteita mainonnan osalta kohdeltaisiin samoin kuin äidinmaidon korvikkeita. Tämä ajatus oli jo tarkistuksessa, joka äänestettiin Nurin sadalla äänellä, kun perusasetus oli äänestyksen kohtana. Erityisesti mainonnan osalta on totta, että elintarviketurvallisuusviranomainen on todennut, että tiedotusvalmisteiden koostumuksen pitäisi olla samantyyppinen, mutta ei identtinen äidinmaidon korvikkeen kanssa. Kuitenkin EFSAn kannassa puhutaan tästä koostumuksesta. Emme saisi unohtaa sitä, että näillä kahdella tuotteella on eri rooli nimenväisten ruokavaliossa. Meidän lähestymistapamme logiikka on ihan selvä. Äidinmaidon korvike on ainoa, jota voidaan käyttää imetyksen korvikkeena ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Mutta sitten kun puhutaan vierotusvalmisteista ja muista lastenruuista, joita syödään neljän tai kuuden kuukauden jälkeen, kun lisää ruokinta alkaa. Osana perheen ruokavalio on huolehdittava siitä, että muut normaalit ruoat, joita lapset voivat syödä, saattavat sisältää terveysväittämistä. Silloin ristiriitaa voitaisiin kuvitella, että vanhemmat ja huoltajat suosisivat tavallisia ruokia, vaikka kaiken kaikkiaan koostumus olisi sopimaton pienille lapsille, esimerkiksi suola tai sokeripitoisuuden osalta, tai esimerkiksi vastoin suosituksia esimerkiksi, että lehmänmaitoa annetaan vauvoille. Sitten terveysväittämistä 40 säädösten osalta sanotaan selkeämmin, että kaikki terveysväittämät äidinmaidon korvikkeen osalta on kielletty. Vierotusvalmisteiden osalta päätöksiä tehdään tämän väittämäasetuksen alla. Siinä on erityisesti mukana sellaiset väittämät, jotka liittyvät lasten kehityksen ja terveyteen. Tämän asetuksen mukaan ainoastaan sellaiset väittämät, jotka noudattavat korkeinta tieteellistä tutkimustietoa, ovat sallittuja eikä kuluttaja saa johtaa harhaan. On muistettava, että Euroopan parlamentilla on mahdollisuus valvoa kaikkia näitä väittämiä, jotka liittyvät pikkulasten ruokaan, joten tähän voidaan palata tulevaisuudessa. Sitten pari sanaa DHAsta. Se mainittiin ja DHAn pakollinen lisääminen tässä pitäisi varmasti mainita, että päätöslauselmaesityksessä EFSAn kantaa mainittu ainoastaan osittain. Ja osa EFSAn kannasta on jäänyt puuttumaan sieltä. Itse asiassa siellä on kohta, jossa sanotaan sen jälkeen, kun EFSA selittää kaikki mahdolliset vaikutukset, joita DHL voi olla sen lisäyksellä – äidinmaidon korvikkeeseen ja siinä sanotaan, että saattaisi olla hyvä antaa tätä lisäyksenä lapsille, imeväisille, jotka saavat äidinmaidon korviketta, vaikka ei voida selkeästi osoittaa, että niistä on hyötyä nykytiedon pohjalta. Voitte varmasti olla samaa mieltä siitä, että EFSA suosittaa pakollista aineiden lisäämistä ainoastaan silloin, jos niistä on selkeästi hyötyä ilmeväiselle. Eli jos EFSA ei ole sataprosenttisen vakuuttunut siitä, että DHA on hyödyllistä, jos näin ei olisi sitä lisäystä ei suositeltaisi. Ja sellaiset huolet, jotka liittyvät DHA, eivät saa kyllä tukea tieteestä. Sitten torjunta jäämistä. Lyhyesti haluaisin painottaa sitä, että delegoidut säädökset ovat jo nollatoleranssin tasolla. Olemme hyvin lähellä nollatoleranssia tuon raja-arvon kanssa 0,01 milligrammaa per kilo. Se on sellainen sun määrä, jonka voi varovaisuusperiaatteen mukaan todentaa. Lisäksi olemme jo pyytäneet, että elintarviketurvallisuusviranomainen päivittäisi tämän marraskuussa päivittänyt tätä niin, että saadaan selkeämmät tiedot torjunta-aineen jäämistä tuoreimman tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Tämä on itse asiassa tehty jo lokakuussa 2014, mutta valitettavasti EFSAlla ei ole ollut mahdollista panna tätä asiaa riittävän nopeasti, jotta se olisi saatu delegoitujen säädösten hyväksymisen mennessä. Sama tiukka määräys liittyy torjuntainen jäämiin erityisten lääkinnällisten tarkoitusten osalta. Ja sitten lastenruoan sokeripitoisuus. Tässä on sanottava, että olemme todella katsoneet sääntöjä, jotka ovat voimassa tällä hetkellä. Me tiedostamme sen, että on tarpeen tarkastella uudestaan näiden tuotteiden koostumukseen kohdistettavia vaatimuksia. Halusimme EFSAlta tieteellisen kannanoton, mutta se ei ollut mahdollista ottaen huomioon meidän aikarajamme heinäkuussa 2015. Tiedätte, että EFSAlla on rajalliset resurssit ja EFSA on tehnyt valtavasti töitä viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana näiden asetusten täytäntöönpanon osalta tärkeiden asioiden osalta, kuten laihdutusvalmisteet, kasvuajan maito ja niin edelleen. Näitä tietoja on annettu jäsenvaltioille – ja kaikille sidosryhmille. Ja on vastattu myös parlamentin kysymyksiin, että heti kun me sen mahdollista, me pyydämme EFSAlta tieteellistä tutkimusta ja silloin voidaan sopeuttaa näitä sääntöjä. Ja sitten lopulta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jos delegoituja säädöksiä ei hyväksytä, niin nykysäännöt eli vanhat säännöt ikään kuin ovat voimassa. Meidän mielestämme vastalause ei parantaisi tilannetta suhteessa nykypäivään, ja tämä vain hidastaisi uudelleen tarkastusprosessia ja tieteellistä päivitysprosessia, joka on nyt ihan hyvin edennyt erityisesti torjunta-ainejäämien osalta ja pian myös sokeripitoisuuden osalta. Jos olisi Tästä lause pitäisi odottaa nyt ensin täysistuntoäänestystä ja sitten komission on keskusteltava sisäisesti sitä, mitä tehdään näiden vastalauseiden jälkeen. Ja jos jotkut pyynnöt, jotka ovat teksteissä mukana, jotka olisivat suuria muutoksia verrattuna nykytilanteeseen. Jos näitä suosituksia noudatettaisiin, pitäisi luultavasti tehdä myös vaikutusten arviointi vielä. Ja se tarkoittaisi sitä, että uusien sääntöjen päivitys lykkääntyisi edelleen, eikä komissio ainakaan voi sitoutua mihinkään aikatauluun. Uusien delegoitujen säädösten osalta kiitos oikein paljon. Me olemme toki käytössänne, jos teillä on teknisempiä kysymyksiä vielä. Kiitos. Kiitos paljon. En tiedä, Taylor, haluatteko reagoida? Olemme melko jäljessä aikataulusta hyvin nopeasti. One minute. No minuutissa on kyllä vaikea vastata. On mielenkiintoista kuulla, mistä meitä vihreitä syytetään. Minua ei ole mistään rintasyöttöpoliisitoiminnasta aikaisemmin syytetty. Jos olisitte kuunnelleet, olisitte alustuksessa niin kuulleet, että en mitenkään vastusta pullo imettämistä, minä olen sen puolesta, että vanhemmat voivat itse päättää, miten ruokkivat lapsensa. Minä, minusta tuli poliitikko, sillä halusin parantaa asioita ihmisille, ihmisille, joita minä edustan. Te varmasti ajattelette samoin ja minun mielestäni siinä on kyse siitä, että vaaditaan parasta vauvoille Imetys on paras vaihtoehto, mutta maailman terveysjärjestö eh, raportoi, että vain 13 prosenttia eh, vauvoista saa eh, äidinmaitoa, yksinämään äidinmaitoa kuuden kuukauden ajan. Meidän pitää rajoittaa korvikkeiden, korvikkeiden, korvikkeita mahdollisimman hyvin kun sallitaan äänimäinen korvikkeiden vierotusvalmisteiden markkinointi, se vähentää lasten terveyttä. Se pitäisi kieltää. Riskinä on se, että, että vanhempia johdetaan harhaan ja lapsista tulee myöhemmin ylilihavia. Nämä teollisuuden väittämät niin niissä on kyse siitä, että halutaan markkinoida tuotteita, jotta voidaan listata markkinoina osuuksia näillä hyvin kannattavilla markkinoilla, joten pyytäisin, että toimitte lasten edun mukaisesti ja tukisitte näitä vastalauseita. Kiitos. Äänestys Envivaliokunnassa on 14. tammikuuta, mikäli päätelosma hyväksytään tammikuussa, se siirtyy täysistuntoon. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla viimeiseen kohtaan. Ja tämä on keskustelukomission kanssa luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvasta rikollisuudesta. Komissio saa alustuspuheenvuoron. Ei kovin pitkää, kiitos. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Luonnonvarasten eläinten kauppa ja niihin liittyvä rikollisuus ovat uusia ilmiöitä. Niiden mittakaava ja vaikutus ympäristöön on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Tämä ei koske ainoastaan tiettyjä ikonisia lajeja, jotka ovat sukupuuton partalla, vaan tämä koskee myös niitä esteitä, joita tämä luo kestävälle taloudelliselle kehitykselle ja näiden yhteyksistä ja tämän ilmeni yhteydestä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Siksi olemmekin kiitollisia parlamentille, että se on kiinnostunut luonnonvaraisen elämiin ja kasveihin kohdistuvasta rikollisuudesta. Me kiitämme lisäksi 2004 vuonna 2014 hyväksyttyä vahvaa päätöslauselmaa ja kiitämme myös kirjasta, joka lähetettiin 80 yhden parlamentin jäsenen toimesta komission jäsen velalle heti kun hän astui, aloitti tehtävänsä. Kiitämme tästä mielenkiinnosta. Ja YK yleiskokouksessa hyväksyttiin päätöslauselmaa ja lisäksi vedottiin G7 johtajiin, jotta tässä ryhdytään toimiin. Komissio on ottanut valmistelutyöt ja kerron teille nyt, missä mennään. Me voimme hyväksyä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien toimintaohjelman kolmanteen päivään maaliskuuta 2016 mennessä, joka on luonnonvaraisten eläinten ja kasvien päivä. Tämä on tärkeä aihe ja me onnistumme ainoastaan, mikäli lähestymistapamme katsoa asiaa usealta, useasta eri näkökulmasta. Meidän pääosasta on ollut tiivisessä yhteistyössä TFK Home pääosastojen kanssa, Taxud Trade pääosastojen kanssa ja lisäksi ulkosuudenhallinnon kanssa. Me tulemme keskittymään kolmeen painopistealueeseen. Ensinnäkin kaupan ennaltaehkäisy puutumme ongelmiin näiden lähteessä. Me vahvistamme lisäksi olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja lisäksi tulemme tehokkaammin sanktioon puuttumaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan. Lisäksi me tulemme tiivistämään yhteistyötä me maailmanlaajuisten kumppanien kanssa, lähdemaiden kauttakulku ja kohdemaiden kanssa niin ikään tulemme tiivistämään yhteistyötä. Alankomaat, tuleva valtio on näyttänyt vihreää valoa sen suhteen, että se on valmis työskentelemään tämän tärkeän aiheen suhteen. Ja lisäksi he ovat valmiita harkitsemaan neuvoston päätelmiä, ja me toivomme, että myös parlamentti reagoisi tähän aiheeseen. Kun valmistelemme toimintaohjelmaa, niin näistä kielistä huolimatta me työskentelemme myös muiden linjausten kanssa. Annan teille muutamia esimerkkejä. SIDES pysyvä komitea tapaa tammikuussa ja silloin arvioidaan kansallisia toimintaohjelmia, jotka oli välitettävä niistä maista, jotka koettiin tähän asiaan liittyviksi. Ja EU tulee katsomaan, että nämä toimintaohjelmat pannaan täytäntöön. Mikäli näin ei ole, EU on valmis tukemaan kaupan käynnin pysäyttämistä kehittämistä näiden maiden kohdalla. Lisäksi me olemme Yhdysvaltain aktiivisten kollegojen kanssa tiiviissä yhteydenpidossa. Pyrimme katsomaan, kuinka me voimme tiivistää yhteistyötä entisestään, kuinka voisimme kenties määritellä prioriteettimaita yhteis, yhteisiin diplomaattisiin toimenpiteisiin. Me olimme muun muassa Lausin yhteydessä ja pyrimme saamaan meidän yhä painakkaammin meidän viestimme läpi. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien toimintaohjelma on työn alla ja me esittelemme sen teille ensi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kiitos. Kiitos. Nyt voimme aloittaa keskustelut. Gerbrandi, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että komissio on tullut tänne ja esitellyt nykytilanteen tässä asiassa. Kun aloitin tämän aiheen käsittelyn parlamentissa muutama vuosi sitten, asia oli melko uusi. Ainakin olemme paperilla edistyneet asiassa. Meillä on parlamentin päätöslauselma asiasta, tiedonanto, on myös pidetty kuulemismenettely ja järjestetty suuri Konferenssi melkein kaksi vuotta sitten täällä Brysselissä. Paljon on tehty siis, ja nyt sitten meillä on tämä etenemissuunnitelma, jossa kuvaillaan kolmea vaihtoehtoa, kaksi ilman lainsäädäntöä ja yksi uudella lainsäädäntöehdotuksella on kuultu sellaisia huhuja, että komissio ei valita tätä kolmesta kolmatta vaihtoehtoa, johon kuuluisi lainsäädäntöä, ja kysymykseni koskeekin juuri tätä. Tähän mennessä olemme perustaneet suurimman osan eurooppalaista lainsäädännöstä vuoden 2007 suositukseen. Ympäristö- ja muillakin aloilla on nähty, että suositukset eivät ole toimineet tässä eurooppalaisessa prosessissa. Jäsenvaltiot eivät yksinkertaisesti tii sitä, mitä niille on suositeltu, joten meidän on ryhdyttävä vahvempiin toimiin. Rehellisesti sanoen, kun katson vaihtoehtoja yksi ja kaksi etenemissuunnitelmassa, niin niissä tehdään hieman enemmän kuin mitä suostuksessa mainittiin muutama vuosi sitten. Ja jos katsotaan sitä, miten luonnonvaraisen eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus on kasvava ongelma, niin minua kyllä epäilyttävät nämä vaihtoehdot. Mielestäni pitäisi olla oikeudellisesti vakavampi, käsitellä vakavammin tätä eläimiin kohdistuvaa rikollisuutta. Sitä pitäisi pitää vakavana rikollisuutena, kuten ihmissalakauppaa ja huumeiden salakuljetustakin. Ja suositukset eivät toimi jäsenvaltioissa, jos muutama jäsenvaltio ei noudata suosituksia. EU on edelleen tämä vuotava kori, niin kuin nykyäänkin. Joten pyytäisin komissiota vielä kiireellisemmin käsittelemään asiaa ja olemaan vielä kunnianhimoisempi kuin mitä nyt on ennakoitu. Tiedän, että tietyt jäsenvaltiot haluaisivat tehdä enemmänkin. Tietyt jäsenvaltiot kiinnittävät tietysti huomiota toissijaisuusperiaatteeseen ja kustannuksiin. Jos katsotaan esimerkiksi etenemissuunnitelman sivua kuusi vaihtoehdosta kaksi sanotaan, että kustannukset olivat, olisivat rajalliset, sillä uusia velvollisuuksia ei luotaisi. No minusta tuntuu, että tämä ei käytännössä toimisi, jos puhutaan rajallisista kustannuksista tai jos pyritään rajallisiin kustannuksiin ja rajallisiin velvoitteisiin, niin silloin emme tätä luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvaa rikollisuutta pysty torjumaan tuntuu siltä, että komissiota rajoittavat ennen kaikkea sen poliittiset johtajat ja jäsenvaltiot, joten haluaisin nyt rohkaista komissiota taistelemaan tulevina kuukausina. Ja toivoisin, että poliittisella tasolla jäsenvaltiossa ja komissiossa menisi se viesti läpi, että on tehtävä vielä paljon enemmän. Mr. Eck. Kiitos, Gerbrandi. Seuraavaksi Eck. Danke. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission edustajalle tästä alustuksesta. Minä haluaisin sanoa, että kansainvälinen rikollisuus tällä lailla johtaa muun muassa siihen, että planeettamme biologinen monimuotoisuus kutistuu jatkuvasti. Meidän on pidettävä tämä mielessä, kun eläinlaji kuolee sukupuuttoon, niin millä rahalla tässä maailmassa ei voida ostaa tätä lajia takaisin? Näin maailma on köyhempi. Ja me olemme velkaa tuleville sukupolvelle osan luontamme. Meidän pitäisi jättää maailma samassa tilassa kun se löysimme. Se olisi ideaalitilanne. tilanne Tästä syystä EUn etenemissuunnitelma, jolla pyritään luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaan rikollisuuteen puuttumaan, se ei voi olla liian tiukka. Siinä pitää olla hyvin selkeät säännöt ja tavoitteet. Ja tavoitteiden yhteydessä pitää pohtia myös sitä, eikö pitäisi pohtia kieltoa, että eksottisia eläimiä pidetään kotieläiminä lemmikkeinä, koska näitä eläimiä metsästetään, pidetään vankeudessa ja lopulta ehkä nämä kuolevat. Ja myöskin metsästysmuistot, näiden eläinten metsästysmuistot. Jos ajatellaan eläimiä, joita ei uhkaa vielä suku, on kuoleminen, niin ehkä uhkaa huomenna tai ylihuomenna, jos ei tänä päivänä jo puututa tähän kansainväliseen luonnonvaraisten eläinten eläimiin kohdistuvaa rikollisuutta ja kirjoittaa näiden metsästysmuistojen hankkimista. Toivon, että komissio esittää oikein kunnianhimoista asiakirjaa. Kiitos. Thank you very much, uh, Miss McGuinness. Kiitos, McGuinness. Briefly, uh, two... Kiitos puheenjohtaja lyhyesti. Muutama kommentti tämä luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus liittyy rikollisuuteen yleisesti ottaen. Se, että tähän puututaan, niin tämä vähentäisi rikollisuutta yleisemmällä tasolla. Me haluamme, että komissio vie tätä asiaa eteenpäin, mutta me haluaisimme, että jäsenvaltiot työskentelevät myös meidän kanssa, sillä nämä ovat täytäntöönpannevana tahona ruohonjuuritasolla, varsinkin jossakin jäsenvaltioissa poliisi, poliisivoimin tarvitaan omia yksikköjä, jotta näihin asioihin voidaan puuttua. Tässä muutama kommentti, kiitos. Thank you very much. Kiitos, Werther. Chairman, and uh, thank you to the... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissiolle tästä esittelystä. Viime vuonna puolueryhmien, rajat ryhmä ryhmää ja MEPs for Wildlife, kokoontui ja me halusimme taata sen, että komissio esittää toimintasuunnitelmaa sillä tämä rikollisuus on aivan liian laaja mittaista, sitä ei edes tutketa. Me olemme pitäneet täällä seminaareja, esimerkiksi sites seminaareja parlamentissa, ja olemme myös äm, keskittyneet eläinten salakuljetukseen ja lemmikeksi myymiseen. Kiitos siis näistä ehdotuksista komissiolle, mutta kuten kuulimme, vaihtoehtoja on kolme ja me suosisimme todellakin tätä vaihtoehtoa kolme, sillä mielestämme se on ainoa keino puuttua luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvaan rikollisuuteen. Vaihtoehtojen, ykköse, vaihtoehtojen yksi ja kaksi keinot ovat siis sisältyvät vaihtoehtoon kolmeenkin, mutta sillä on myös lainsäädännöllistä sitovuutta. Tätä lainsäädäntöä tarvitaan, jotta kaikissa 28 jäsenvaltiossa myös lainsäädäntö pannaan täytäntöön, kuten valitettavasti juuri Kuulemme jäsenvaltioissa, tämän, tällainen rikollisuus ei ole prioriteetti, mutta sen pitäisi olla, sillä se on maailmanlaajuisesti kolmanneksi laajamittaisin rikollisuuden muoto. Siihen liittyy valtavasti rahan, li, rahavirtoja ja myös paikallisyhteisöjä. Tässä ei ole kyse pelkästään norsun luusta ja metsästysmuistoista. Tässä on kyse myös lemmikki lemmikkien kaupasta. Monet normaalissa liikkeessäkin olevat eläimet ovat alkuperäisin laittomasta kaupasta. EUn tekemä työ on sellaista, että EU e antaa paljon varoja. Afrikassa esimerkiksi eläintensuojeluohjelmat ovat hyviä, mutta samalla on olemassa nämä valtavat markkinat varastetuille eläimille, linnuille ja kasveille. Kaikkea myydään salaa ja laittomasti ja tämä haittaa valtavasti luonnon monimuotoisuutta sekä EU:ssa että muuallakin. Eli MEPs for Wildlife-ryhmä haluaisi että komissio valitsee vaihtoehdon kolme mahdollisimman nopeasti. Eli me tarvitsemme lainsäädäntöehdotuksia, jotta voidaan sulkea nämä aukot, jotka ovat olemassa. Me tiedämme, että vapaaehtoiset tavoitteet eivät kerta kaikkiaan toimi. Niitä on kaikenlaisessa lainsäädännössä kokeiltu. Me tarvitsemme, että 28 jäsenvaltiota tunnustavat tämän. Me tarvitsemme täytäntöpanon valvontaa. Me tarvitsemme eh, tämän kaiken perustaksi lainsäädäntöä, jotta voimme saada oikeuden eteen nämä ihmiset, jotka käyttävät hyväksi eläimiä. Kiitos. Seuraavaksi Dornano. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi huomiota jotka liittyvät komission etenemissuunnitelmaan liittyen Euroopan unionin toimintaohjelmaan luonnonvarasten eläinten kauppaa varten. Eli tämä juridinen ulottuvuus, täytäntöön, transponointiongelmat ja täytäntöönpano komission suositus vuodelta 2007, se tulisi tarkistaa liittyen luonnonvarasten eläinten kauppaan ja lisäksi tulisi vahvistaa järjestäytyneen rikollisuuden rangaistuksia luonnonvarastilanteen kaupankäynnissä. Lisäksi on tärkeää, että noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, niin eikö tämä ole nyt esteenä tässä. Lisäksi täytyvästi huomiota ja valtiolle riittävästi asiantuntemusta tämän asian suhteen. Siitä, se, tämä siitä huolimatta, että Euroopan unioni on merkittävä kaupankäynnin keskus. Nämä toimenpiteet, joita ehdotetaan, niin osoittavat, että olemassa olevia lakitekstejä ei panna riittävän hyvin täytäntöön. Thank you very much. Kiitos. Annetaan uudemman kerran puheenvuorokomissio, onko Thank you very much for the different... Kiitos oikein paljon näistä eri puheenvuoroista. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa sen, että todellakin se mitä me teemme on, että esitämme tiedonannon, jossa on toimia ja henkilöstön työasiakirjan, jossa on paljon enemmän tietoa juuri tämän alan rikollisuudesta, joka kohdistuu luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin – tässä vaiheessa ei esitetä uutta lainsäädäntötekstiä. Kuitenkin haluaisin painottaa sitä, että komissio on jo ilmoittanut EUn turvallisuusstrategiassaan, että se ottaa uudelleen käsittelyyn lainsäädännön, joka liittyy ympäristörikoksiin vuonna 2016. Tämä käsittää ympäristörikosdirektiivin 2008 vuodelta 2009 ja siinä on myös luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus mukana. Ja sanktiot emme halua tietenkään tehdä tyhjäksi tai ennakoida tätä uudelleen tarkastelua, mutta on tärkeää muistaa myös tällaiset toimet. Toiseksi olet aivan oikeassa painottaessanne sitä, miten tärkeää on, että sääntöjä noudatetaan. Meidän pitäisi olla strategisempia täytäntöönpanon osalta. Meidän on parannettava koordinointia jäsenvaltioiden kesken, joskus jopa jäsenvaltioiden sisällä. Meidän on huolehdittava paremmasta yhteistyöstä Europolin ja Eurojustin kanssa. Nämä ovat keskeisiä koordinointitahoja, kun ajatellaan rajat ylittäviä riittävää tutkintaa ja vanoa Koulutus, tiedotus olisi tärkeää, koska asiantuntevuutta puuttuu jäsenvaltioista. Tätä työtä on tehtävä koko laivanvalvonta viranomaisten ketjussa. Tietoisuutta on lisättävä mahdollisuuksia tutkia myös netissä tapahtuvaa kauppaa kauppaa ja rahanpesua. Ehdotetussa toimintasuunnitelmassa on konkreettisia ajatuksia, joiden pohjalta voidaan nopeasti tehdä työtä sen pohjalta, mitä meillä tällä hetkellä on. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitos paljon komissiolle. Voimme päättää tämän päivän kokouksen. Muistuttaisin henkilökunnalle ja jäsenille, että meidän joulukoktail järjestetään kolmannen kerroksen Jan ravintolassa. Kiitos.